Guten Morgen, guten Tag. No niin, hyvää huomenta, anteeksi, hyvää päivää. Jatkamme aamupäivällä tuo kokousta kohdalla viisi, joka on Euroopan investointipankin vuosikertomus. Esittelijä on kollega Czarnetski. Ja annakin hänelle puheenvuoron välittömästi lausunnon esittelyä varten. Olkaa hyvä, herra kollega. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. E, bardzo się cieszę, to zaszczyt. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo olla esittelijänä näin painavassa mietinnössä. Aiheenahan on toimielin, instituutio, joka pankkisektorin epäilyksistä huolimatta – on sellaisessa tilanteessa, että sitä pidetään hyvin toimivana elimenä. Ihmiset syyttelevät pankkeja globaalista rahoituskriisistä, mutta jopa pankkikriitikot uskovat, että Euroopan investointipankki toimii varsin hyvin. Tästä huolimatta äh, hyvin suoriutuminen ei vielä riitä näinä päivinä ja mietinnössäni esitänkin joitakin ehdotuksia siitä, miten investointipankki voisi toimia mielestäni vielä paremmin. Investointipankki voisi olla täsmällisempi silloin, kun se määrittelee pitkän aikavälin strategista rahoitustaan. Näin voitaisiin taata kestävämpi sijoituspolitiikka Euroopan tasolla. Euroopan investointipankin niin ikään pitäisi toteuttaa todella perusteellinen syvä analyysi riskinhallintajärjestelmistä ja valvontajärjestelmistä silloin, kun kyseessä on komission kanssa toteutettava yhteishallinnointi. Tämän aamuiset vieraamme, tilintarkastustuomioistuimen presidentti, äh, Tilintarkastustuomioistuinkinhan sijaitsee Luxemburgissa niin kuin investointipankkikin. Hän on sellaisen elimen johdossa, jonka pitäisi laatia erityiskertomus, jossa arvioitaisiin niitä tuloksia, joita investointipankki on saanut ulkoisella rahoituksellansa aikaan. Tässä voitaisiin viitata siihen, miten investointipankin rahoitus sopii yhteen strategisen näkemyksen kanssa, joka EUlla on yleisemmin. Näiden muotojenhan pitäisi olla toisiaan täydentäviä. Tämä on hyvin tärkeää, kun arvioimme sitä, kuinka hyödyllinen investointipankki on EUn ulkoisten toimien yhteydessä. Euroopan investointipankki ja tässä yhteydessä muut toimijat, muut toimielimet, muun muassa EBRD, kehityspankki, niiden pitäisi jatkaa työtänsä ja ponnistelujaan – kun ohjelmia, hankkeita täytäntöön pannaan. Pankkien välillä tulisi olla saumatonta yhteistyötä ja näin tällä tavalla voitaisiin optimoida kustannukset ja samanaikaisesti saavuttaa synergiaa, eikä rahoja haskantuisi. Mainitsin jo Lontoon pankin, Lontoossa sijaitsevan kehityspankin. Ja olin laatimassa itsekin mietintöä pankista. Sen suhteen esitettiin varaumia. Ja oikeastaan tässä nyt harhaudun hieman sivupolulle, mutta ne varat, joita pankilla on käytössä tiettyä tarkoitusta varten, tulisi myös käyttää tiettyyn tarkoitukseen, investointeihin. Rahaa ei tulisi vain sijoittaa pankkitilille jonnekin säilöön, vaan tilanne todella on hyvin vaikea, arkaluontoinen, kun rahat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi, sitten vain korkojen toivossa sijoitetaan jonnekin makamaan pankkitileille – investointipankki on tarpeen, jotta me saamme saumatonta hankkeiden täytäntöönpanoa. Näin saamme synergiaa aikaiseksi. Näin voimme käyttää käytettävissä olevat varat mahdollisimman tehokkaa, keho, tehokkaasti. Lopuksi haluan vielä todeta, että investointipankki on sellainen rahoituslaitos, joka suoriutuu loistavasti verrattuna muihin rahoituslaitoksiin. Kiitos. Ja, dank, Herr Kiitos kollega Czarneckille. Investointipankin vuosikertomus on se, missä on se, miten kauneimmat kuvat, joten haluan todellakin sanoa, että ne ovat upeita, todella kauniita katsella. Mutta ehkä herra Knappen pankista voisi sanoa meille myös jotakin siitä, miten paljon siitä rahasta, jota komissiolta on saatu, on annettu eteenpäin niille, jotka viime kädessä sitä hyötyvät, koska tänä vuonna saimme huolestuttavia tietoja, tilastojakin asiasta, ja olisi varmastikin järkevää kuulla, miten suuri osa investoinneista on tapahtunut Kreikassa – olimme aika onnettomia viimeksi nähdä, miten, että vain hyvin pieni osa varoista meni Kreikkaan. Ja ehkä voisimme laajentaa kysymystä koskemaan muitakin ohjelmamaita, Portugalia, Irlantia. Osa niistä on osin luopunutkin jo päässyt pois tästä ohjelmasta. Herra Knappen, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos myös herra Czarneckille kommenteista, joita esititte, ja pyrkimyksistänne analysoida sitä, mitä me teemme, ja myöskin pyrkimyksistänne tehdä ehdotuksia ja kysymyksiä. Sallikaa minun olla lyhyt sanainen, sillä te olette analysoinut jo aika monia asioita ja pitkälti ja ottanut esille joitakin hyvin keskeisiä kysymyksiä, joihin meidän täytyisi keskittyä enemmän sen sijaan, että käsittelisimme asioita yleisellä tasolla. Totta kai on ilahduttavaa kuulla, että teidän analyysinne osoittaa teille, että meidän instituutiomme toimii erinomaisesti. Sitä on tietysti aina mukava kuulla, mutta emme tietenkään ole vain nyt keräilemässä kohteliaisuuksia, vain olemme mielellään kulmasta siitä, mitä voisimme tehdä paremmin ja miten voimme paremmin ymmärtää toisiamme. Mitä tulee ehdotukseen, jonka herra Czarnetski teki, ehkä muutama kommentti asian selkeyttämiseksi. Kun te puhutte siitä, että pitäisi olla täsmällisempi määriteltäessä investointia – niin totta kai investointi yleisenä sanana on olemassa jo perustamissopimuksessa. Ja heti kun ruvetaan puhumaan siitä täsmällisemmin, nähdään, että on melkoista vaihtelua siinä, minkälaisia määritelmiä on investoinnilla. Tämä liittyy myös siihen, että jotkut ihmiset ottavat jotkin asiat huomioon ja toiset taas eivät. Jos harvanastulla alueella Euroopassa ryhdytään avaamaan mahdollisuuksia liikenteelle, ja nämä mahdollisuudet ovat missään vaiheessa olleet voittoa tuottavia, mutta ovat silti olla hyvin hyödyllinen sijoitus hallitukselle tai kunnalle, joka katsoo, että yhteyksiä tällaiselle alueelle pitää luoda. Joten investoinnilla on sosiaalinen, kestävä, taloudellinen elementtinsä – ja tässä on tietynlainen tasapaino, mutta kokonaisuudessaan me seuraamme johtoviivaa, sellaisia johtonuoria, jotka meille on annettu ja jotka ovat peräisin jäsenvaltioilta ja Euroopan toimielimiltä. Joten jälleen kerran pyrimme olemaan niin täsmällisiä kuin mahdollista. Mutta meidän on otettava huomioon, että jotta investoinnit ovat sellaisia, että niistä saadaan suuri sosiaalinen vastine ja pieni taloudellinen, toiset taas ovat päinvastaisia. Mitä sitten tulee kysymykseen analyysistä, joka koskee riskinhallintaa? Minusta meidän instituutiomme on saavuttanut korkean tason ja hyvän maineen, mitä tulee riskikysymyksiin. Yleensähän arvostelu on sellaista, että me emme ota riittävästi riskejä. Ja että me näemme tämän kolmen aan luokkituksemme jonkinlaisena fetissinä, mutta me emme näe sitä minään fetissinä, se on pelkkä väline, joka merkitsee sitä, että voimme lainata rahaa halvalla kustannuksella ja välittää sen eteenpäin loppukäyttäjille. Mutta meillä on hyvin selkeästi luotu riskinhallintajärjestelmä, ja ajatellen meidän instituutiotamme, niin ulkoiset tilintarkastajat, kun mistä tänään olen puhunut, tänään on menossa kokous, jossa he seuraavat juuri sitä, mitä me teemme nimenomaan riskienhallinnan osalta. Se, että arvioidaan tuloksia, te puhutte nyt äh, tilintarkastustuomioistuimeen, ja totta kai tilintarkastustuomioistuin on meillekin tärkeä ja merkittävä äh, toimielin ja me otamme hyvin vakavasti sen analyysit ja pyrimme vastaamaan sen kommentteihin. Mitä tulee siis nyt nimenomaan tulosten arviointi, joka liittyy ulkoiseen rahoitukseen, te viittasitte poliittiseen strategiaan. Me olemme toimeenpaneva osa. Me näemme itsemme EUn pankkina ja me olemme toimeenpaneva osa. Ja kun tulee poliittiseen strategiaan, mitä tulee poliittiseen strategiaan, niin se on silloin jotakin sellaista, jonka me johdamme toimielimistä komissiosta neuvostosta sen mukaisesti, mitä tekin parlamenttina olette mukana sopimassa, joten me ymmärrämme, että jotkut sanovat, että esimerkiksi on pirstalaisuutta meidän toiminnassamme Euroopan unionin ulkopuolella, mutta minun on sanottava teille, että se mitä me teemme on täysin sen mukaista, mitä Euroopan unionin ulkopolitiikka on, mitä ovat Euroopan unionin poliittiset tavoitteet. Annan esimerkkejä maista, joissa meillä on vähän toimintaa, mutta sitä toimintaa kuitenkin on, koska Euroopan komissio on pyytänyt meitä olemaan aktiivisia esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, joten me investoimme maahan sellaisiin hankkeisiin, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Jos olisi strategia, joka olisi keskittyneempi, ja ottaisi huomioon muitakin kehityskulkuja. Ja totta kai me olemme valmiita seuraamaan ja tällaista suuntaa ja toimimaan sen mukaisesti, mutta me toimimme nimenomaan Euroopan toimielinten linjan mukaisesti. Ja meidän me sanoisin, että esimerkiksi me olemme pyrkineet lisäämään toiminnan tasoa Ukrainassa syystä, jotka me kaikki tiedämme. Me emme tee tätä siksi, että Ukraina olisi helpoin maa investointien kannalta, vaan siksi, että meillä on pitemmälle meneviä in, intressejä Euroopan toimielimissä olla aktiivisia Ukrainassa. Ja totta kai me teemme näin juuri siitä syystä, että meillä on tällainen ulkoinen toimivaltuutus, joka, josta on sovittu täällä Euroopan toimielimissä ja muun muassa parlamentissa. Olen täysin yhtä mieltä kommenteista ja kriittisistä kommenteista, joita on, jotka liittyvät siihen, että on tarvetta vakaalle yhteistyölle Euroopan jälleenrakennuspankin kanssa silloin, kun on kysymys hankkeista nimenomaan naapurialueilla. Useimmissa maissa jos tarkastelee paikan päällä tapahtuvaa toimintaa, toimimme yhdessä jälleenrakennuspankin kanssa, EBRDn kanssa. Ja jos katsotaan listaa, olemme toimineet Itä-Euroopassa viimeisten vuosien aikana, ja ehkä 70-80 prosenttia maasta riippuen ei ole pelkästään EBRDn kanssa sen linjojen mukaista, vaan myöskin yhteistyön kanssa, totta kai EBRDn kannalta tämä on enemmän sen erikoisaluetta kuin meidän. Sitten teidän kysymyksenne, puheenjohtaja Gressle, näistä loppukäyttäjistä tai hyödynsaajista. Totta kai meidän on otettava huomioon, että on olemassa aika viive allekirjoittamisen ja transaktion välillä. Ja minä ymmärrän että ihmisille meidän instituutioissamme tehdään kovasti työtä sen eteen, että saadaan asiat allekirjoitettua. Ja sitten ollaan helpottuneita, kun allekirjoitukset on saatu. Koska periaatteessa hanke voi sitten käynnistyä. Mutta ymmärrän, että toisaalta, kun on kysymys todellisuudesta taloudessa ja todellisista ihmisistä, merkitystä on vain sillä, että voi aloittaa hankkeen että voi vetää mukaan ihmisiä hankkeeseen, että voi vahvistaa työllisyyttä todellisilla konkreettisilla toimilla. Ja ymmärrän, että aikaviive allekirjoitusten ja näiden toimivien henkilöiden välillä vaihtelee. Se vaihtelee sen mukaan, mikä on vastaanottokyky organisaatiotasolla vastaanottavassa instituutiossa, vastaanottavassa maassa tai vastaanottavassa kunnassa. Riippuen siis maasta, josta me puhumme, on sellaisia maita, jossa tilanne on mutkikkaampi tässä mielessä kuin muissa. Tämä me tiedämme kaikki. Me kaikki kiinnitämme, me kiinnitämme suuresti huomiota tekniseen apuumme. Ja edellisessä kokouksessa parlamentin jäsenet antavat meille mielenkiintoisia ajatuksia edistää tätä ja kiinnittää kiinnitetään huomiota, tällainen tekninen apu, neuvoantava rooli on sellainen, jossa me voimme auttaa instituutioita täyttämään vaatimukset, joita vaaditaan asetusten, julkisten hankintojen sääntöjen, avoimuussääntöjen, vastuullisuussääntöjen mukaisesti, kaikkien niiden sääntöjen mukaisesti, joita vaaditaan siihen, että saadaan aikaan kunnollista investointia näissä maissa. Minä ymmärrän, että aika ajoin on suurempi aikaviive kuin me toivoisimme, mutta me pyrimme kiinnittämään tähän huomiota niin pitkälti kuin mahdollista. Jos ajattelin niitä maita, jotka te mainitsitte erityisesti, <clears throat> ja kun katson tätä maata ja sen tilannetta, me olemme onnistuneet tämän vuoden aikana huomattavasti paremmin saamaan aikaan investointeja. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Kiitos. Nyt valitettavasti ette vastannut kysymykseen. Meitä olisi kiinnostunut, miten suuri on vuoden 2003 lopussa ollut rahastojen osuus, siis sen summien osuus, jotka ovat päätyneet loppukäyttäjät, vaikka luvut oli ehkä täällä nyt, mutta kirjepankilta meille ilahduttaisi meitä suuresti ja sisältäisivät nämä, sisältäisi nämä luvut. Kiitos nyt tästä. Ja varmaan tulee lisää kysymyksiä, joita voitte käsitellä. Puheenvuoroa on pyytänyt komissio, haluaako komissio nyt ottaa asian jo kantaa jälkikäteen? Komissiossa täällä on herra Maren Ekfinistä, Uh, um, Ehkäpä sananen yhteistyöhön liittynyt EBRDn ja investointipankin välillä. Komissio aktiivisesti tukee EIPn ja EBRDn yhteistyötä. Sehän on yhteisymmärrys um, kirjeessä mukana. Um, ERBD, Euroopan unionin ulkopuoliselta osuudelta tämä allekirjoitettiin marraskuussa ja meillä oli itäiselle Välimeren alueille hanke. Haluaisimme tukea jatkuvaa tiedonvaihtoa ja yhteisrahoitusmahdollisuuksien tunnistamista, jotka hyödyttävät molempia kumppaneita, EIP, ERBD, myöskin yhdessä osallistuvat Euroopan rahoitusvälineisiin, kuten Länsi-Balkanin investointipuitteistoon ja aktiivisesti myöskin tukevat Euroopan alueen foorumia, jolla tarkoitus on ähm, ajaa yhteistyörakentamista. Komissio johtaa sitä. Tarkoitus on myöskin saada EIP, ERB, EBRD ähm, tekemään yhteistyötä hankintaprojekteissa, julkisia hankintoja ähm, tehtäessä Euroopan unionin ulkopuolella. Kiitoksia. Kiitos. Äh, kollega Hazel, saa puheenvuoron. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Alkuun haluaisin onnitella Cherniskiä hänen mietinnöstään, oikeastaan lausunnostaan. Se on minusta kattava arvio investointipankin toiminnasta vuonna 2013. Hän esittää myös hyödyllisiä ehdotuksia, joita varmasti jatkossa tutkimme. Tekisin puheenjohtaja kuitenkin selkeän eron poliittisen pankkitoiminnan suhteen ja toisaalta taas investointipankkitoiminnan välillä. Normaalistihan puhutaan äh, pankkitoiminnasta ja kun ajattelen investointipankin toimintaa sen mandaatin mukaisesti, niin sen pitää sijoittaa hyvin hankkeisiin, jotka voivat rahoituksellisesti jatkua ja toimia ja auttavat näin talouden yleistilannetta. On aivan asianmukaista, että poliitikot, niin kuin te näette investointipankin roolin ikään kuin vastaamassa tarpeeseen. Mutta sitten täytyy kyllä varmistaa, että tehdään oikeanlaiset päätökset pankin näkökulmasta. Minkä tahansa pankin täytyy pystyä toimimaan elinkelpoisesti niin, että, että otetaan lainaan ja annetaan sitä sitten tietyllä hinnalla ulospäin. Eli tämä täytyy muistaa. Bruegel sanoi äh, puheenjohtaja Hiljan, että koskaan ei ole ollut parempi aika sijoittaa infrastruktuuriin, vaan aivan erityisesti. Ja nyt kun otetaan huomioon korkotaso, niin, niin tämähän on aivan pakko onnistua. Mutta niin kuin sanoin, on tehtävä ero sellaisten hankkeiden suhteen, jotka voivat auttaa taloutta kehittymään kilpailukykyisemmäksi, hankkeiden suhteen, jotka stimuloivat taloustoimintaa, ja toisaalta taas on hankkeita, joita toteutetaan vain sen takia, että ne sattuvat olemaan poliitikkojen toivellistalla. Tämä ero täytyy pitää selkeänä mielessä. Yksi Czarneckin ehdotuksesta oli se, että investointipankki voisi käyttää osa varoistaan ja auttaa PK-startup-yrityksiä. Kun otetaan tämän vuoden tilanne huomioon Irlannissa ja ne haasteet, joita puheenjohtajakin nosti esille, niin hiljan Irlannissa annettiin ilmoitus siitä, että kolme puoluetta ryhtyy kolme tahoa ryhtyy rahoittamaan yrityksiä. Äh, Saksan hallitus, investointipankki ja äh, yksityinen pankki. Eli näin voidaan yhteistyön muodossa hyödyntää myös muita rahoituslähteitä, muita pankkeja, muita toimijoita. Ja näin investointipankin roolia voidaan myös tehostaa tällä alalla. Puheenjohtaja esitti kysymyksen niistä maista, jotka ovat ohjelmamaita. Oma maani on tällainen maa. Saavatko loppukäyttäjä todella rahat käyttöönsä. Tämän vuoden osalta voin raportoida en viime vuodelta, mutta kenties saamme investointipankilta myöhemmin vastauksen tähän kysymykseen. Tältä vuodelta olen ymmärtänyt, että 850 miljoonaa Irlannissa on nyt saatu, ja 2010 puhuttiin 200 miljoonasta ja hieman päälle. Eli ohjelmamaat toipuvat ja todellakin loppukäyttäjien on saatava nämä varat käyttöönsä. Investointipankin takia Irlannissa tilanne on kehittynyt juuri tähän suuntaan. Minulla oli hiljan mahdollisuus käydä Luxemburgissa investointipankissa, siellä oli myös parlamentin kollegoita mukana. Ja minua hämmästytti se mandaatti, johon heitä pyydetään osallistumaan Junckerin nimityksen jälkeen ja kun hän on esittänyt tämän 300 miljardin investointipakettiajatuksen. Investointipankin tehtävä jatkossa, ja toki tässä tarvitaan tukea, on ehdottaa hyviä ehdotuksia. Sellaisia ehdotuksia, joilla on merkitystä. Ei poliittisia ehdotuksia, niin kuin sanoin, vaan sellaisia, jotka auttavat taloutta kasvamaan ja vaurastumaan niin, että pk-yrityksiä tuetaan. Voidaan auttaa myös kilpailua näillä ehdotuksilla. Nämä ovat sellaisia ehdotuksia, joita meidän tulisi nähdä enemmän. Tänään puheenjohtaja pitäisi käyttää tätä foorumia hyväksi, jotta voimme jäsenvaltioita rohkaista EU:ssa jos ne aikovat tarttua tähän tehtävään, että Juncker ehdottaa, niin että ehdotuksia todella viedään eteenpäin ja saadaan tuloksia aikaan. Investointipankki tarvitsee tukea tähän työhön. Sitten mahdollisia tarkistuksia kenties on tulossa. On tärkeää, että strategiset investoinnit kaupunkialueelle, kaupunkialueiden elvyttämiseen tulevat huomioiduksi. Tätä täytyy vielä katsoa tarkistusten muodossa. Olen myös pitkälti samaa mieltä siitä, että tarvitaan koulutusinvestointeja ja myös infrastruktuurin koulutuksen alalla. Siellä meillä on puutteita, jos aiomme ottaa kiinni muuta maailmaa. Tarvitaan erityistä rahoitusta kolmannen tai neljännen tason koulutukseen. Meillä on valtava tehtävä energiaunionin saralla ja investointipankin rooli on tässäkin merkittävä. Sitten 2013 vuosikertomuksessa mainitaan myös yhteiskunnallinen asuntotuotanto. Tässä meillä on mahdollisuuksia, jos malli on vain oikea. Kommentti, jonka esittäisin puheenjohtaja, on seuraavanlainen. Meillä on mahdollisuus toteuttaa paljon syvällisempää parlamentaarista valvontaa. Te mainitsitte loppukäyttäjät. En kyllä tarkkaan tiedä, kenen tämä pitäisi ottaa tehtäväkseen, kenties Ekon vai meidän valiokuntamme vai kenties yhteistyössä. Sanon tämä tietenkin Ekon jäsenenä. Mutta olisi paljon suurempi mahdollisuus toteuttaa parlamentaarista valvontaa investointipankissa. Ja olettaisin, että investointipankkikin tukisi tällaista. He haluavat olla yhteistyössä parlamentin jäsenten kanssa ja parlamentin kanssa paljon välittömämmin, suoremmin ja tätä mahdollisuutta pitäisi minusta tutkia ennen kuin sitten saamme lopullisen mietinnön käsimme. Kiitos. Vielen Dank, Kiitos. Herra kollega De Jong. Dank u wel, voorzitter. En ook dank aan de heer Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia herra Knapen näistä selvennyksistä. Todellakin olemme samalla aallon pituudella. Minä tarkastelin tätä ähm, mietintöä varjoesittelijän äh, IPn osalta ja pyrin parhaani mukaan ymmärtämään kaiken tämän. Kyseessä ei ole varsinaisesti politiikka. Tämähän on kahden alan välillä. On tärkeää ollut näissä kansallisten pankkien kanssa käydyissä keskusteluissa se, että usein meille pahoitellaan sitä että rahaa pitäisi saada e pelta, mutta muistakin lähteistä. Kuinka pk-yritykset saavat todellisuudessa apua EIPn lainoista? Haluaisin tietää, kuinka tämä järjestelmä todellisuudessa toimii. Olen saanut tietoa välineistä, joita EIP antaa käyttöön ja tiedän, että miljardeja on niihin asetettu kokonaisuudessaan, mutta minä poliitikkona minulta PK-yritykset kysyvät, saavatko ne todellista apua ja autetaanko muissa maissa PK-yrityksiä. Haluaisin tässä uudelleen kysyä, minkälaisia poliittisia seurauksia tällä on ja mitä voimme esittää ulospäin mitkä ovat konkreettisesti tärkeimmät elementit tässä paketissa, jonka olemme saaneet. Kansalaisjärjestöt ovat myöskin meille esitelleet projekteja, joissa yritykset ovat EIPn eh, e avun ansiosta onnistuneet kiertämään veroja. Tämä on kysymys, jota eri valiokunnissa parlamentissa on käsitelty. Kuinka voi olla, että tällaista tapahtuu? Onko tämä totta? vai ei. Haluaisin tietää, mikä tiedon todella on. Voisimmeko saada enemmän tietoa päämääristä ja myöskin siitä tavasta, jolla toimintaprojektien kohdalla tehdään, minkälaisia toimia EIP tekee, jotta se voisi välttää tällaiset väärinkäytökset poliittista kontrollia tai poliittista yhteistyötä, siis äh, tilintarkastustuomioistuimen kanssa tarvittaisiin. Se olisi hyvä asia. Ja haluaisin, että se mainittaisiin tässä mietinnössä jollakin tavalla. Sitten pari asiaa. Tilintarkastustuomioistuinta on lainattu äh, herra Knappen sitä viittasi siihen tärkeänä instituutiona. Jaamme tämän kannan, mutta myöskin meillä on ulkoista tilintarkastustuomioistuimen kontrollia EIPn osalta. Ja meillä on tiettyjä viittauksia pankkien valvontaan. Tämä on tärkeää, mutta haluaisin tätä myöskin tilintarkastustuomioistuimen osalta, kuinka EIPtä kontrolloidaan. Tiedän, että tästä on paljon keskustelua käyty hiljattain ja haluaisin nähdä edistystä tässä asiassa. Ja sitten viimeinen asia. Minä kirjallisesti olen investointipankin investointisääntöjen läpinäkyvyyttä käsitellyt, kuinka kansalaiset voivat saada näistä apumahdollisuuksista tietoa EIPn kohdalla kyseessä ovat myöskin pankin toimet, joiden suhteen voimme esittää kysymyksiä. Välillä on erittäin vaikeaa saada vastauksia ja uusien sääntöjen myötä tämä saattaa olla vielä vaikeampaa tulevaisuudessa. Paljon kritiikkiä tätä kohtaan on ilmaistu. Tämä olisi tärkeää pankeille yleisesti ottaen ja EIPlle erityisesti. Ja sitten minulla on muitakin huomioita tämän mietin puitteissa. Onko tässä pohdittu sitä, onko läpinäkyvyys jotakin, mikä on vielä tärkeämpi asia. Mehän me emme voi tässä asiassa enää ottaa askeleen taaksepäin. Pitysön. Olenkaan Laja. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si zprávu podrobně prostudovala. Děkuji moc panu Černeckému za niin olen lukenut tämän mietinnön ja haluan kiittää herra Saneskia kovasti kommenteista, joita hän on esittänyt. Pidän suuressa arvossa niitä toimia, joita EIB rahoittaa. Pidän suuressa arvossa pienten ja keskisuurten yritysten saamaa rahoitusta. Pidän suuressa arvossa työllisyysvaliokunnan jäsenä sitä, että investointipankki on valmis rahoittamaan, investoimaan nuorten ihmisten koulutukseen ja pätevöitymiseen. Ja pidän hyvänä sitä, että investointipankki myös ottaa huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden erityiset tarpeet. Minulla on konkreettinen kysymys. Voivatko investointipankin edustajat sanoa minulle, miten arvioivat välineet, joita on kohesiopolitiikan puitteissa, miten niitä käytetään, miten ne odotat näiden käyttöä. Haluaisin myöskin kuulla, mitä ei Euroopan investointipankki tekee sen hyväksi, että maissa, joissa näitä välineitä ei ole käytetty, että mitä voitaisiin tehdä, että näitä välineitä voitaisiin käyttää näissä maissa. Tämä on vaikea kysymys, minä tiedän, me olemme uuden ohjelmakauden alussa, mutta minä olisin kuitenkin kovin kiinnostunut näistä rahoitusvälineistä. Kiitos. Kiitos siitä, että puheenvuoro oli nopea. Kollega Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Haluan sitä kiitokset Euroopan pankin edustajalle, joka on täällä vastaamassa kysymyksiin. Minä haluaisin kysyä häneltä nimittäin sillä sivulla, jossa esillä vuoden 2013 vuosikertomusta on jotakin lukuja, jotka ovat hiukan yllättäviä. Nimittäin sanotaan, että investointipankki suunnittelee sitä, että vuonna 2000 vuonna 2009 oli 7-9 miljoon euroista rahoja, mutta kun nyt kun me puhumme mahdollisesta kolmannesta lamakaudesta Euroopassa, ajatellen sitä, että vuoden 2012 sopimuksen jälkeen annettiin varoja pankkeille, eli olin, nyt haluaisin kysyä, miksi tässä myrskyn aikana nyt sen että lisättäisiin luototusta, sitä luototusta on pyritty vähentämään. Tänä aamuna me saimme kuulla, että pankinjohtaja on huolissaan siitä, miten kehitetään rahoitusvälineitä. Haluaisin kysyä, millä tavoin he näkevät tämän osallistumisen ja mitä on välttämättä se, että rahoitusvälineitä käytetään muuhun kuin niin todellisiin tarkoituksiin. Mitä tulee pieneksi suuriin yrityksiin? Pienet yrittäjät sanovat, että ei ole riittävää rahoitusta uusille yrityksille käynnistämiselle. On joissakin maissa, Berliinissä, jos kuulin tästä, ja myöskin Itävallassa on myös kiinnostunut näihin mekanismeihin. Nehän ovat sellaisia mekanismeja, jotka ovat tuottaneet hyviä tuloksia esimerkiksi Yhdysvalloissa siinä mielessä, että nuoret innovaatiiviset yritykset ovat käynnistymään voitaisinko katsoa tätä yle- yksityistä hanketta ja katsoa, miten se voitaisiin paremmin ottaa huomioon pankintoiminnan puitteissa? Vali. Korka Valli. Sì, grazie Presidente. Volevo porre un paio di domande. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää investointipankin edustajalle muutaman kysymyksen. Olen tietosivun ladannut itselleni netistä ja näemme, että lähestulkoon 90 prosenttia sijoituksista, investoinnista tapahtuu euroalueen ulkopuolella. Haluaisin tietää, minne nämä varat ovat menneet, mihin niitä on käytetty. Haluaisin oikeastaan saada asiasta lisätietoa. Ja sitten PK-yritysten lainoitus, luototus, ja reaalitalouden luototus. Haluaisin tietää, kuinka paljon investointipankki on suoraan sijoittanut PK-yrityksiin. Kuinka paljon sitten on käytetty esimerkiksi sellaisiin ohjelmiin, joita toteutetaan sopimuspohjaisesti Irlannin pankkien kanssa. Eli meillähän on tässä kaksi tapaa tarjota luototusta. Haluaisin tietää, onko suora vai välillinen rahoituskanava tehokkaampi. Ja haluaisin tietää, miten on niin, että Italiassa rahoitetaan hankkeita, jotka eivät meidän mielestämme ole kestäviä. Meillä on suuria hankkeja, esimerkiksi tien rakennusta. Tällä hetkellä yksi tällainen tienrakennushanke on käynnissä Milanon maailmannäyttelyekspossa ja jotkut pankit ovat olleet, julkiset pankit ovat toimineet tässä ikään kuin yksityisenä pankkina. Miten investointipankki voi rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka eivät niinkään keskity kestävään kehitykseen ja sen rahoittamiseen, vaan pikemminkin hankkeisiin, joita monet asiantuntijat pitävät aika lailla järjettöminä. Tällaisia on aika lailla. Puhutaan puolesta miljardista eh, sijoituksesta näissä hankkeissa. Sanni. Presidente, io volevo porre un paio di domande Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi myöskin muutama kysymys EIPn edustajille hankijoukkokirjoihin liittyen. Muutama kuukausi sitten, ennen kuin minusta tuli parlamentin jäsen, tein töitä italialaisessa pankissa, pääomamarkkinoilla, ja minulla oli projekteja, jotka liittyvät bondeihin, Uskoakseni olisi hyvä ajatus Euroopan infrastruktuuria niiden avulla kehittää, mutta haluaisin hiukan selvennystä näihin hankkeisiin. Minkä tyyppisiä toimia voitaisiin äh, tulevaisuudessa äh, näillä projekteilla rahoittaa? Toinen kysymys liittyy hallintoon, hallinnon tasoon tasoon, joka vaaditaan, jotta tällaista projekti velkakirja voidaan käyttää. Tämä on vaikeaa yrityksille usein, kun ne haluavat osallistua. Ne tarvitsevat asiantuntijan neuvomaan koko tämän hakuprosessin ajalta, jotta ne onnistuisivat menestyksellisesti näitä rahoja hakemaan. Usein näemme, että infrastruktuuriprojektit, jotka ovat rahoituksen arvoisia, voisivat Euroopan kasvua tukea hyvin merkityksellisesti, eivät ole saaneet rahoitusta, koska niin paljon eurobyrokratiaa on ollut välissä. Haluaisin tietää, minkälaisia toimia näillä projekteilla tullaan kattamaan tulevina vuosina. ja onko mahdollista saada kevyempiä tai helpompia hallinnollisia menettelyjä, jotta tämä toiminta helpottuisi. Se toinen kysymys liittyy siihen, mitä kollegani sanoi, ei EIPn hallinnolla on kestävä rahoitus. Espanjan kohdalla pohdin sitä, kuinka tämä 200 miljoonan EIPn rahoitus on perusteltu ja 200 miljoonaa on mm, velkakirjoilla rahoitettu. Tämä 400 miljoonaa tällaisen projektiin. Minä en usko, että tämä liittyy oikein kestävään kasvuun. Ja koko tämä vihreä ulottuvuushan on herra Junckerin prioriteetteja. Hän haluaisi nähdä Euroopan uudistuvan energiantuotannon etulinjassa. Ehkä tulevaisuudessa olisi hyvä ajatus, että eh, tekisimme syvällisempää analyysiä ennen kuin myönnämme varoja. Olin itsekin vielä puheenlistalla. Minulla olisi kysymys. Espanjalainen Euroopan ystävänkin jäsen erosi tehtävästä. Olisi hyvä, jos kertoisitte meille, onko Euroopan ystävänpankki jotenkin joutunut eh, seuraamaan jotenkin tämän ihmisen toimintaa, koska jos olen ymmärtänyt oikein, se mitä lehdistössä sanottu oli tiettyjä syytöksiä korruptiosta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Kiitos äh, kysymyksistä. Salikaa minun katsoa, miten tietääkseni on yleinen tuntemus, että halutaan tietää enemmän siitä, miten me toimimme suhteessa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Sen ovat ottaneet esille monet teistä. Ja ehkä vain ollakseni hiukan täsmällisempi lukujen osalta, meitä on pyydetty lisäämään aktiivisuuttamme pienten ja keskisuurten yritysten alueella. Ja kun ne nyt ovat siis luonnostaan pieniä, ja kysymys on toimista, jotka ovat pieniä tavoitteita, Pankki sinänsä ei ole se, joka näitä toimia panisi toimeen. Me harjoitamme toimintaa välikäsien kautta eri alueilla, eri valtioissa, ja koska ne voivat arvioida, koska tuntevat alueen, paikallisen äh, liike-elämän toimintatilanteen, mikä on toteuttamiskelpoista ja mikä ei. Mutta jos katsotte, mitä teimme vuonna 2012, me käynnistimme noin, noin 14, 14 miljardin summan osalta tällaista toimintaa. Jos katsotaan nyt EIBtä ja rahastoa ja FDtä, niin silloin viime vuonna summa oli yli 21 miljardia. Tämän summan kerääminen on siis lähellä 50 prosenttia. Me siis olemme in, intensiivistämässä tätä toimintaa, mutta minä totean, huomaan kyllä, että sinänsä se, että EIP saavuttaisi nämä PK-yritykset, sen täytyy tapahtua välikäsien kautta, mikä merkitsee sitä, että me myös olemme riippuvaisia alueellisten instituutioiden, pankkien eh, silmistä ja korvista, joskin myöskin julkisten toimijoiden silmistä ja korvista, jonka harjoitamme yhteistyötä. Ja tässä mielessä me itse asiassa olemme aika luottavaisia sen suhteen, että tänä vuonna pystymme saavuttamaan pk-yritykset niin kuin me saavutimme viime vuonna. Mutta ymmärrän, että jos nyt katsotaan pk-yritysten investointitarpeita Euroopan unionissa, niin saadaan luku, joka on varmaankin jotakin 450 miljardia, jolloin joka 20 miljardia ei ole mikään valtaista tilanteen muuttaja, mutta totta kai sillä on jotakin vaikutusta. Joten me olemme hyvin keskittyneitä tähän toimintaan, mutta herra Valli kysyi sitä, teimmekö välittömästi tai välillisesti työtä tässä. Sanon suoraan, että tämä tapahtuu aina välissä olevien tahojen kautta, sillä kuten totesin, se on eri asia äh, tällä alueella, koska totta kai liikenteessä ja energiassa kysymys voi olla hyvin suurista hankkeista, on asia edessä, mutta nämä luonteeltaan ovat toisenlaisia nämä hankkeet PK-yritysten osalta. Mitä äh, Rova Ajala Sender sanoi, mitä tulee siihen, että jos verrataan tätä Yhdysvaltoihin, Yhdysvalloissa kaksi kolmasosaa jopa enemmän, jopa 70 prosenttia – investoinneista menee kaikenlaisiin pääomahankintoihin. Euroopassa nämä tapahtuu pankkien kautta. Tämä on sellainen, ei voida muuttaa yhdessä yössä, kun se on kulttuurista, siitä, miten ihmiset ovat yhteydessä rahoituslaitoksiin. Joten me emme rikastu näin helposti tällä Joten se, mitä me teemme, me pyrimme vahvistamaan, antamaan mahdollisuuksia näille välikäsille siinä, että ne voivat tukea pieniä ja yrityksiä. Suunta on oikea, mutta onko tämä riittävää? Vastaus on ei. Sitten joitakin erityisiä kysymyksiä, jotka ovat nousseet esille. Herra Hazel puhui minulta nyt vaatimaton ja pidättyväinen kuin muuhun tästä, mutta me pankissa näemme itsemme Euroopan unionin pankkina. Olemme tyytyväisiä nimenomaan siinä mielessä, että te valvotte meidän toimintaamme. Että teidän toimielimenne pitää meitä silmällä, että me käymme keskustelua teidän niin siitä, mitä me teemme, mitä voitaisiin tehdä paremmin, mitä pitäisi muuttaa. Me olemme tyytyväisiä tähän. Ja totta kai kysymys on myös sitten siitä, mikä on teidän vastuunne tässä, mutta me olemme valmiita. Sitten täällä oli erityisiä kysymyksiä, joita yritän nyt olla mahdollisimman tehokas. Herra de Jong kysyi avoimuudesta ja veronkierrosta. Ja haluaisin nyt sanoa tästä asiasta jotakin, avoimuudesta, koska avoimuudella on merkitystä avoimuus on jotakin sellaista, joka voi vahvistaa mainetta. Ja totta kai tarvitaan vankkaa, vakaata mainetta, jotta on sosiaalinen ja poliittinen lupa toimia. Totta kai me olemme valmiita, pidämme arvossa sitä, että Euroopan parlamentti seuraa meidän toimintaamme, Euroopan komissio on sellainen taho, jonka kanssa harjoitamme yhteistyötä, niiden toimeksiantojen pohjalta me saamme. Ja kun kysymys on Euroopan unionin budjetista, niin silloin totta kai myös rintarastustuomioistuimella eh, on tärkeä rooli. Ja läheisessä yhteydessä pyrkien oppimaan mahdollisimman paljon, kun on kysymys eh, oikeusasiamiehestä esimerkiksi, joka on esittänyt analyysejä. Ja totta kai meidän toimintaan vaikuttaa myöskin Euroopan tuomioistuimen oikeudenkäyttö. Ja sen lisäksi meillä on sisäisiä hallinnon ja valvonnan välineitä ja meillä on avoimuuspolitiikka. Ehkä kaikki eivät ole tästä tietoisia, mutta jokaisella Euroopan kansalaisella on oikeus pyytää ja saada tietoa Euroopan investointipankilta. Ja me sovellamme tasavertaista kohtelua näihin, mitä tulee näihin pyyntöihin. Meillä on eh, julkisten valitusten menettely olemassa. Meillä ei ole ei pelkästään mitään ongelmia, vaan olemme todellakin valmiita olemaan Euroopan keskuspankin ohjattavana. Sillä se, mehän tiedämme, että he eivät ole kovinkaan halukkaita tekemään tätä, koska heillä on erinäisiä muita prioriteetteja hoidettavana tällä hetkellä. Mutta ei ole meistä riippuvassa, mitä tapahtuu, me, että me olisimme haluttomia tai emme äh, haluaisi äh, sopia heidän järjestelmiinsä. Ja tällä hetkellä tästä huolehtii Luxemburgin pankki tästä valvonnasta, mutta me olemme valmiita tähän tilanteeseen, jossa Euroopan keskuspankki seuraa meidän toimintaamme. Mitä tulee sitten veronkiertoon? Olen lukenut joitakin raportteja äskettäin, jotka liittyvät veronkiertoon. Me olemme yksi johtavista instituutioista, johtavista kansainvälisistä rahoituslaitoksista, kun on kysymys veropetoksista, veronkierrosta, mitä tulee veronpetoksiin, veronkiertoon ja haita, haitallisiin verotuksista haitallisiin toimiin. Me olemme tässä hyvin tiukkoja, koska kaikissa hankkeissa, joissa saattaa olla mahdollinen yhteys siihen, että ei noudateta lainsäädäntöä, ja me teemme selvityksiä myöskin osapuolistyöiden kanssa toimimme. Tämä perustuu maa-arvioihin, joita tekevät johtavat kansainväliset johtavat, tekevät johtavat kansainväliset organisaatiot, joissa me olemme virallisesti tarkkailijoina esimerkiksi OECDn Global Forum, globaali foorumi, jossa komissio on jäsenenä, jossa me olemme virallinen tarkkailija. Me olemme läheisesti yhteydessä siis pelkästään OECDn kanssa, vaan myöskin kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa koordinoineksemme tällaista lähestymistapaa. Ja jos on arvostelua, otamme arvostelun vakavasti. Äskettäin oli arvostelua, joka ei kohdistunut ehkä sinänsä meihin, vaan OECDn Global Forumiin. Ja me seuraamme tuon eh, Global Forumin suuntaviivoja, mutta minun on lisättävä, että meidän on ottava huomioon se, että tämä Global Forum on ottanut huomattavia askelia eteenpäin vaikka aika ajoin onkin tarvita käydä keskustelua, niin sitä me olemme todella keskittäneet, keskittyneet kovasti siihen, mitä siellä tapahtuu, ja olemme nähneet, että sillä on, on ollut mahdollisuus saavuttaa laajalle menevää edistystä, ajattelen osallistavasta lähestymistavassa, joka koskisi kaikkia maita, ennen kaikkea mitä tulee nimenomaan siihen, että ei noudata lainsäädäntöä. Lava Jova kysyi rahoitusvälineen paremmista käytöstä. Tulokset instrumenteista, joita me käytämme, ovat vaihtelevia. Jotkin toimivat erittäin hyvin. Jotkut taas ovat sellaisia, että niissä olisi parantamisen varaa. Kuten totesin aiemmin, kun on kysymys kohesiomaista ja kohesioalueista, me kiinnitämme huomiota ja vahvistamme neuvoa, neuvonantamiskapasiteettiamme ennen kaikkea sen varmistamiseksi, että hankkeiden laatu ja arvioinnin nopeus kasvavat, jotta voidaan välttää kaikenlaisia vastaanottokykyyn liittyviä ongelmia, joita ollaan kohtaamassa. Ja kuten sanoin, meidän toiminta-aluettamme on siis lainaaminen ja neuvonantava. Ja ennen kaikkea tämä neuvonantaminen on tärkeää, koska se on jotakin, mitä me todella tarvitsemme, jotta, jotta me saamme kunnollista lainaamista ja, ja raho, lainaamista rahoitusakteiden erilaisten käyttämistä. Ja, ja tämä asia on hyvin tärkeä, jonka Java Jouda otti esille. Mitä sitten tulee siihen, mitä Rova Ajala Sender sanoi siitä, että meidän toiminnassamme on huipuja ja laskuja. Tämä oli hyvä kommentti, mutta täytyy ottaa huomioon kaksi asiaa. Vuonna 2009 me pyrimme nopeuttamaan toimintaa, pyrimme tekemään enemmän. Silloin oli käynnissä kriisin ensimmäinen aalto. Kahdesta syystä meidän täytyy ryhtyä hidastamaan koska yksi oli se, että kriisin sisällä tulee lisää ongelma, joka liittyy vastaanottokykyyn. Koska loppukäyttäjä on epävarma siitä, mitä tulee tapahtumaan, joten on taipuvaisuutta jättää asioita lepäämään. Jotta voidaan tehdä enemmän kuin on tehty menneisyydessä, täytyisi olla tietoisia myös siitä, että pääomamme on vakaa tai laadultaan. Niin kuin tiedätte, meidän pääomamme ja meidän soliteettimme perustuu jäsenvaltioiden tilanteeseen. Ja niin kuin tiedätte, kriisin jälkeen siellä ja täällä jotkin maat ovat menettäneet yhden tai kaksi aata siinä, miten luottoluokituslaitokset ovat ne nähneet. Nyt yhteisten ponnistusten ansiosta, joita Euroopan on ollut, tapahtui pääoman lisäämistä ja pääoman korottamisen myötä on saatettu nähdä, että meidän investointivolyymimme kasvoi, ja se kasvoi dramaattisesti, koska se nousi 50-55, 64. Ja jos ottaa naapuruusalueen huomioon 75,1 prosenttiin, jotta me saimme lisää tilaa. Sanottuani tämän, vastaanotto on kysymys. Jos ei ole kysyntää, voi tehdä mitä tahansa, mutta täytyy olla kysyntää, jotta voi investoida. Kuten sanottu, tähän asti olemme aika hyvin pystyneet seuraamaan sitoumuksia, joita olemme tehneet, kun pääoman korotus tapahtui vuoden 2011 lopulla, 2012 alulla, 2000, anteeksi, vuoden, vuoden 2012 alussa siis. Se oli siis voimassa vuoden 2012 lopusta. Sitten herra Vali sille kysymyksen eurovyöhykkeen sisä- ja ulkopuolella olemisesta. Me emme tee mitään erottelua. Silloin kun on kysymys eurovyöhykkeestä tai eurovyöhykkeen ulkopuolella olemisesta, vastaus on helppo. Meidät omistaa 28 jäsenvaltiota, ja 28 jäsenvaltiota ovat osakkeenomistajia ja meidän tulee investoida 90 prosenttia siitä, mitä investoimme Euroopan unionin alueelle. Mitä sitten tulee Euro- EUn sisä- ja ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan? Siinä on eroa. Meidän osakkaamme 28 jäsenvaltiota mahdollistavat sen, että voimme investoida 10 prosenttia luotusvolyymistamme Euroopan unionin ulkopuolelle. Ja se on se, mihin suurin piirtein päädytään joka vuosi. Luku ei ole täsmällinen, koska ne voi tietää täysin, minkä tyyppiset hankkeet ovat toteuttamiskelpoisia, mutta suurin piirtein ollaan 10 prosentin paikkeilla, joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän. Jotkut sanovat, että tämä ei ole tarpeeksi, ajatellen sitä, että meidän pitää puolustaa eurooppalaisia intressejä myös Euroopan unionin ulkopuolella, mutta me toimimme teidän politiikkanne mukaisesti, joten se on keskustelu, joka voisi olla hedelmällistä, mutta se ei ole sellaista keskustelua, joka meidän pitää käydä. Mitä sitten tulee siihen, mitä herra Vali kysyi tästä investoinneista, jotka eivät ole kestäviä? Me nyt emme ole siinä tilanteessa, että me tekisimme investointeja, jotka eivät ole kestäviä siitä yksilöstä syystä, että me emme harjoita mitään hyvän tekeväisyyttä. Viime kädessä sitä, mitä me lainaamme, on maksettava takaisin. Ja ne voidaan maksaa takaisin vain silloin, kun kysymys on tuotettamiskelpoisista, taloudellisesti tuotettamiskelpoisista hankkeista. Meillä on kokonainen sarja arviointeja, jotka tehdään ennen kuin tehdään investointi kun arvioinnit on tehty, viime kädessä siis investoinnit tapahtuvat vasta siinä vaiheessa, kun ne ovat kestäviä investointeja. Ja nyt tietysti ihmiset voivat keskustella ja väitellä asioista, mutta meillä on hyvin vakaa prosessi sen varmistamiseksi, että me täytämme ne vaatimukset, jotka Euroopan unioni on asettanut, mitä tulee kestävyyteen. Sitten herra Zani kysyi äh, hankejoukkovelkakirjoista, hankejoukkovelkakirjan aloitteesta. Se on kysymys, joka on ollut keskustelussa pitkään, niin kuin tiedätte. Me olemme tämän aloitteen pilottivaiheessa. Pilottivaihe tulee kestämään ensi vuoden loppuun virallinen määräaika on vuoden 2016 loppu, mutta me viime vuoden lopulla jo tiedämme, mihin tullaan päätymään pilottivaiheen lopussa. Ajatus oli pilottivaiheessa kohdentaa viidestä seitsemään hankkeeseen, ja olen luottavainen sen suhteen, että luku tullaan saavuttamaan viidestä seitsemään hanketta. Rehellisesti sanottuna Tähän asti olemme olleet aika tyytyväisiä siihen, miten asiat ovat sujuneet. Tämä lähti liikkeelle aika hyvin. En, täytyy kehitellä ensinnäkin luottovelkakirjan markkinat tätä varten. Sitä ei voi päättää ihmistyönä. Täytyy luoda markkinat tällaista varten, tämän tyyppisiä hankkeita varten. Siinä menee aikaa mutta me näemme mahdollisuuksia tämän pilottivaiheen jälkeen vahvistaa näitä hankkeita, mutta tämä on asia, josta täytyy myöhemmin keskustella sitten myöskin teidän kanssanne. Ja nyt lopuksi luonnollisesti maanjäristykset eivät ole kovinkaan kestävää. Se, mitä tapahtui Kastorissa, ei ole jotakin sellaista, mistä monet ovat iloisia, mutta minä voisin sanoa, vakuuttaa teille, että vaikka kukaan ei voikaan ennustaa tulevaisuutta, viranomaisten tekemät arviot ja insinöörien tekemät arviot olivat sellaisia, että tämä oli toteuttamiskelpoinen hanke, johon saattoi investoida. Ja nyt totean, että jälkikäteen sitten tapahtui jotakin, jota ei ollut ennakoitu. Mutta sanottua, että tämän, sellaista voi aina tapahtua mutta me emme etsi Euroopasta alueita, jotka ovat sellaisia, että niissä tapahtuu usein maanjäristyksiä. Tämä minä voin teille sanoa. Joskus se menevät päin seiniä, esimerkiksi juuri Italiassa, koska säädökset muuttuvat. Olemme suunnitelleet eh, kaasuhanketta Koljaanissa, ja se täytyy lopettaa. We are sorry. Voisitteko lopettaa? Olen pahoillani. I used the word stop. Minä käyttäisin sanaa Stop, ja lopetankin tähän, mikä merkitsee siis sitä, että pari kysymystä nyt sitten jää vaille vastausta. No, we are still the possibility. Meillä on mahdollisuus siihen, että lähette meille kirjallisen vastauksen. Tehkääpä kirjallinen vastaus. Ja olisi varmastikin hyvä, jos sivun 32 taulukkoa, josta voimme nähdä, että Euroopassa 63 prosenttia varoista investoidaan, josta voisitte ainakin nyt sitten tehdä jaottelun maakohtaisesti prosenttiosuuksittain, niin että voidaan nähdä, mihin maihin Euroopan investointipankki investoi. Tätä toivoi kollega Valli. Sellaiset kiitokset. Haluaisin kysyä herra Tsarnetskiltä, onko hänellä lopuksi jotakin sanottavaa. Meillä alkaa nyt olla aika pula pani przewodnicząca. Z góry kiitoksia Pahoittelen seuraavan esittelijän roolia. Hän tiedän, kuka on kyseessä ja hänen täytyy nyt hiukan vielä malttaa. Minä puhun hyvin lyhyesti. Huomasin, kuinka keskeytti edellisen puhujan, että minä tulen olemaan nyt hyvin kurinalainen. Haluaisin vain korostaa sitä, kuinka tärkeää on tehdä ero EIPn rahoittamien projektien välillä niiden, jotka todellakin tukevat taloutta ja niiden, jotka ovat enemmänkin toiveajattelun tyyppisiä, poliittisesti mukavia, mutta eivät ehkä samoin vaikuta talouteen. On esitetty kysymyksiä PK-yritysten rahoituksesta. Uskoakseni tämä on jotakin, mikä ansaitsee jatkuvaa huomiota. Poliitikot ovat pyytäneet tällaista rahoitusta ja haluaisin tietää, onko se ollut kovin tuloksellista vai jonkinlainen kangastus. Yhteenvetona projektit etenevät, kun rahaa on saatavilla ja kun ihmiset pääsevät mukaan. Tilanne on hyvin erilainen eri jäsenmaissa sen suhteen, kuinka kauan allekirjoituksen saamisen jälkeen projekti käynnistyy todellisuudessa. Olisi mielenkiintoista tietää, onko joitakin jäsenmaita, jotka tarvitsevat apua. Ehkäpä jotkin uudet jäsenmaat Euroopan unionissa tarvitsevat auttavaa kättä hallinnon alalla tämä on vain ajatus. En nyt enää vie enempää aikaa. Kiitoksia. Kiitos. Jos on kysymyksiä esillä, niin olen valmiita kokoamaan ne yhteen ja lähettämään ne eteenpäin EIPlle, mutta tämä täytyy tapahtua viikon loppuun mennessä, jotta me saamme tämän mietinnön ajoissa valmiiksi täysistuntoa varten. Voitte 10. marraskuuta tehdä tarkistuksia Äänestys on sitten seuraavassa kokouksessa. Kiitokset vielä kerran Euroopan investointipankin edustajana, kiitos myöskin komissiolle ja esittelijä. Nyt sitten vuorossa kohta kuusi, erityiskertomus 11.2014, Euroopan Hallinto ja herra Pasakas eh, tietoistumisesta on paikalla. Ja haluankin antaa nyt sitten esittelijälle herra Sarnetskille puheenvuoron sanoen, että minun aikaisemmin mukaan meidän pitäisi kello 16.20 ottaa esille seuraava tilastustoimistumien erityiskertomus. Me olimme nyt todellakin ajautuneet tässä hiukan aikatauluongelmiin. Tästä asiasta muuten on jo keskusteltukin jo aikaisemmin. Tak, tak, tak, tak. E, bardzo dziękuję. E, będę... Kiitoksia kovasti. Olen nyt todella, todella kurinalainen aikataulun kanssa. Ensinnäkin olen tyytyväinen siitä yhteistyöstä, jota olemme voineet Fasakasin kanssa tehdä. Se on ollut äärimmäisen hedelmällistä. Haluaisin todeta, että Euroopan ulkosuhdehallinto ei ole vielä aivan täysin toimiva diplomaattinen yksikkö, sillä ei ole täyttä miehitystä, henkilökuntaa. Ja jäsenvaltioiden ja komission täytyisi tehdä työtä yksikön konsolidoimiseksi. Sillä on ollut hieman käynnistysvaikeuksia koordinoinnissa. Esimerkiksi Ukrainan tilanteeseen reagoinnin osalta tätä haluaisin hieman käsitellä. Syy, miksi tähän asiaan nyt kiinnitän huomionne, on se, että nämä ongelmat ja muutkin ongelmat, jotka liittyvät Venäjän suhteisiin, voivat johtaa siihen, että Venäjä käyttäisi sotilaallista voimaa, jonka kautta sitten ratkaistaisiin taloudellisia kiistoja. Ja tämähän voi myös pitkittää tiettyjä jäätyneitä konflikteja. Halusin, että tämä kommentti on mukana mietinnössä ja tulee kuulluksi. Ulkosuhdehallinto ei vielä omaa riittävää asiantuntemusta. Se ei vielä pysty tekemään riittävässä määrin yhteistyötä naapurimaiden kanssa. Tämän on muututtava. Ulkosuuden hallinnon varsinainen hallintopuoli on varsin monimutkainen ja siinä tarvitaan yksinkertaistamista. Jotkut eivät tästä ajatuksesta pidä. Viittaan tässä 2004, 2007, 2011 laajentumisiin, uusiin jäsenvaltioihin. Siellä näiden jäsenvaltioiden osuus henkilökunnasta ulkosuudenhallinnossa on varsin pieni. Dominoivassa roolissa ovat vanhat 15, vanhojen 15 jäsenvaltion työntekijät. Eli maantieteellistä ulottuvuutta kyllä täytyy painottaa silloin, kun työntekijöitä palkataan ulkosuudenhallinnon hallinnon korkeisiin virkoihin. Minusta seurantaa ei ole riittävästi, kun ajattelemme edu, edustustoja. Ne ovat hieman omillansa, toimivat irrallaan muusta kokonaisuudesta tarvitaan lisää koordinointia ulkosuhdehallinnon ja muiden virastojen ja toimijoiden kesken. Jäsenvaltioiden ja komission pitäisi tehdä enemmän, jotta koordinointi ja yhteistyö helpottuisi ulkoisissa toimissa. Ei pitäisi myöskään unohtaa sitä, että meillä on tällaisia horisontaalisia politiikkoja, joissa tarvitaan yhteistyötä. Niin ikään tarvitsemme enemmän joustavuutta. Kun ajattelemme EUn ulkoista edustusta ja valtuuskuntia, me olemme havainneet tässä selkeän vaaran – oikeastaan vaaran konflikteista EUn porteilla. Tämä liittyy Venäjän ja Ukrainan tilanteeseen ja myös islamilaisen valtion, niin sanotun ISN, liikehdintään. Johtopäätöksenä hallinto saisi toimia niin, että se saisi synergiaa aikaiseksi toisaalta ulkosuhdehallinnossa itsessään ja suhteessa edustustoihin ja ulkoministeriön jäsenvaltioihin. Kiitos. Kiitos. Kollega Czarnetski, olemme iloisia siitä, että ulkosuhde, ulkoasianvaliokunnan Rova Jätteenmäki on paikalla. Haluaisin nyt pyytää, että kollegat mahdollisimman lyhyt sanaisia, koska meillä on aika pula. Rova Jätteenmäki, olkaa hyvä. chairperson, I uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Czarnieskia suuresti. Hän on tehnyt erittäin hienoa työtä ja voin olla monissa asioissa samaa mieltä hänen kanssaan. Mutta tämän lisäksi haluaisin korostaa kolmea asiaa enemmän. Ensimmäinen huoli liittyy ulkosuhdehallinnon rakenteeseen. Mielestäni se on yhä liian johtaja painotteiseen. Korkean tason AD-virkojen määrä on liian suuri. Ja esittelijä sanoo, että olisi erittäin tärkeää, että maantieteellinen tasapaino toteutuisi. Minäkin haluaisin tähän asiaan puuttua. Minulla on sama huoli kuin esittelijällä tässä suhteessa. Olen hyvin, hyvin huolissani koko tästä maantieteellisestä epätasaisesta jakaumasta ulkosuhdehallinnossa on mielestäni erittäin huono asia, että jo aluksi tilanne on tämä. Aluksihan olisi helpompi tasapainottaa tilannetta ja sitä epätasapaino saattaa kasvaa myöhemmin toiminnan jatkuessa, mutta nyt alussa on jo näin. Ja sama ongelma koskee naisten osuutta ulkosuhdehallinnossa. Tämä on jatkuva ongelma. Me kaikki muistamme, kun Catherine Ashton astui virkaansa, hän lupasi, että jäsenmaiden edustusta tasapainotettaisiin myöskin naisten ja miesten osuutta ulkosuuden hallinnossa, mutta näin ei nyt ole tapahtunut. Tätä tilannetta nyt ei voida hyväksyä. Nämä ovat huomioni. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege Savama hat auch. Kollega Sarama on myös pitänyt puheenvuoroa arvoisa um, puhemies Ensin haluan tervehtiä Esittelijä Czarneckia ja kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Olen lukuisissa kohdin samaa mieltä. Parempi maantieteellinen edustus on tarpeen. Olen myös samaa mieltä Afetin esittelijän kanssa siitä, että tämä on aika lailla yläpainotteinen virkarakenne. Me tarvitsemme yksinkertaistamista budjettiin, budjettirakenteeseen. Tähän pitäisi perehtyä. Ja totta kai haluaisimme nähdä, että synergiaa saadaan ulkosuuden hallintoon. Kaikki kommentit ovat relevantteja, mutta on kuitenkin sanottava suosituksista, joita esittelijä esittää esimerkiksi äh, asiaan meneviin suosituksiin liittyen, että toki olen hänen huolistaan osittain samaa mieltä ja tunnen sympatiaa, mutta katson, että se, että tekstissä mainitaan se mahdollisuus, että Venäjä käyttäisi sotilaallisia välineitä silloin, kun se neuvottelee taloussopimuksesta Ukrainassa, tai se, että pakotetaan EUlta taloudellisia myönnytyksiä jäätyneiden konfliktien ratkaisussa on kenties tässä hieman suhteeton kommentti. Laittaisin sen kenties muuhun yhteyteen ja teen tästä tarkistuksen. Kyse on oikeastaan sananmuodosta pikemminkin, eikä niinkään kokonaistilanteesta tai kysymyksestä. Muutama lyhyt kysymys minulla olisi komissiolle. Jos komissio haluaa vastata, niihin voi vastata 15 sekunnissa. Ne ovat yksinkertaisia kysymyksiä. Ja näin rakennemuutokset mahdollistuisivat ulkosuhdehallinnossa. Nehän ovat tarpeen. Pitäisi olla jonkinlainen puitestrategia yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ja näin ollen kysymykseni komissiolle onkin, saadaanko tällainen uusi strateginen kehys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan? Huomauttaisin, että edellisessä komissiossa korkean edustajan rooli oli varsin epäselvä, ja näin ollen Catherine Ashtonin perintöä ja tämä perintöä pitäisi arvioida tarkkaan niin, että Mogherinilla olisi sitten paremmat mahdollisuudet toimia hänen mandaattinsa mukaisesti. Kysymykseni komissiolle onkin, että tuleeko tällainen uudelleenarvio toteutettavaksi? Kiitos. Nyt vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Nyt suljen puhujalistan. Kollega Andrei, Kroatista kollega Tselle. Andrei, puheenvuoro, Thank you very much. Uh... Gre- Kiitos rouva Gressler, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella parlamentin varapuhemiestä herra Czarneckia asiakirjan valmistelusta, erinomaisesta yhteistyöstä, jota olemme harjoittaneet Ukrainan tarkkailumatkalla. Olen, Rova Jätemäki on se jäsen asiavaliokunnassa, joka valmistelee lausunnon. Se, mitä hän todisi, on juuri sitä, mitä kollega Sauramaakin totesi, että meidän pitäisi olla hyvin huolellisia silloin, kun me luonnostelemme tällaisia suosituksia, ennen kaikkea kohdat kaksi ja kolme, joissa käsitellään sitä, miten hallinnoidaan assosiaalisopimusta Ukrainan kanssa ja sitä, miten suhtaudutaan Venäjään. Minun taholtani ja myöskin herra Brokin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan osalta meidän pitäisi käsitellä näitä kahta kohtaa ja löytää sellainen kieli, joka heijastelisi enemmän todellisuutta ja sitä, miten voitaisiin välttää johtopäätöksiä, jotka ovat vähemmän asianmukaisia ja ottaisin vastaan niihin kysymyksiin, jotka liittyvät siihen, mitä tilintustumistomen kertomuksessa todettiin. Joten meiltä tulee myöskin oma panoksemme tähän ulkoasianvalikunnasta, mutta haluan vielä kerran korostaa sen merkitys näillä kahdella on. Ja haluan, olen varma siitä, että löydämme hyvän kielen tähän, näihin lopullisiin suosituksiin siinä vaiheessa, kun tämä mietintö hyväksytään. Kiitos. On mukavaa, että meillä on kaksi jäsentä ulkoasianvalikunnasta täällä tämän tyyppistä täyttöä tarvitaan. Nyt vielä kollegat selää. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen kiitollinen herra Fasakisille ja esittelijä herra Tsarnetskille tästä mietinnöstä. Kun katson tätä, että Lissabonin sopimus on ollut voimassa nyt viisi vuotta, Lissabonin sopimus, siinähän lyötiin lukkoon, että luodaan tällainen Euroopan ulkosuuden hallinto viimeiset viisi vuotta on todellisesti vietetty siinä, että tätä palvelua on rakennettu ja organisoitu. Nyt olisi aika sille, että olisi ohi tämä rakentaminen ja sisäinen organisointi ja että ulkosuojelhallinto olisi täysin työkykyinen. On välttämätöntä, että Euroopan ulkosuojelhallinto harjoittaa lähempää yhteistyötä muiden komission alueiden kanssa, esimerkiksi kehityspolitiikan tahojen kanssa. Ja yhden asian on huomannut, että rakennusvaiheessa on luotu erilaisia erityisedustajia jotka ovat maksaneet 32,5 miljoonaa euroa ja maksavat edelleenkin. Nyt kun rakennusvaihe on saatu päätökseen ulkosuhdehallinnossa, minusta voitaisiin luopua tämän välineen käyttämisestä tulevaisuudessa ja käyttää varoja muihin tarkoituksiin. Kiitos. Kiitos. Nyt annan sitten ulkosuhdehallinnon edustajalle puheenvuoron. Herra Child, olkaa hyvä. Uh, Chairman, thank kiitoksia puheenjohtaja, koska meillä on paljon aikaa. Ehkäpä vastaan vain kysymyksiin, joita esitettiin. Erityisesti en mene nyt keskusteluun, joka liittyy ulkopoliittisiin kysymyksiin. Uh, luotan siihen, että parlamentti löytää oikean tavan käsitellä niitä. Ehkäpä tämä ensimmäinen asia liittyen henkilöstöön ja huoliin, joita jäsenillä on maantieteellisen tasapainon suhteen. Tässä voisin jakaa muutamia lukuja nykyinen henkilöstö AD virkamiesten osalta hallinnossa, jotka tulevat äh, vuoden 2004 jälkeen liittyneistä on 18,6 prosenttia ja noin 21 prosenttia siis vanhoista jäsenmaista. On totta, että meidän täytyy tehdä töitä tämän asian perässä, josta voimme varmistaa sen, että meillä maantieteellinen tasapaino järkevällä tavalla toteutunut. Tämä kysymys on tällä hetkellä melko lailla ongelmallinen tiettyjen suurten jäsenmaiden kohdalla. Perustaja jäsenmaiden kohdalla ne ovat hiukan aliedustettuina, sanoisinpa, ja muutamat muut jäsenmaat, lähestulkoon kaikki, jotka liittyvät vuonna 2004 ovat melkoisen yliedustettuja, jos jotakin. Tämä tulee tarkasti seurata ja haluaisin rohkaista jäseniä, henkilöstö, kertomusta tarkastelemme julkaisemme sen vuosittain viime kesänä viimeksi. Ehkäpä tätä asiaa voitaisiin hiukan äh, Ähm, moniulotteisemmin käsitellä nykyisen henkilöstötasapainon suhteen. Sukupuolten välisen tasapainon suhteen meillä yhä on haasteita, mutta uskon, että kaikissa äh, ulkoministeriöissä ja monissa Euroopan unionin äh, toimielimissä äh, näin on. Catherine Ashton on tehnyt suuria ponnistuksia asian eteen ja olemme tehneet erityisen hienoa edistystä naisten rekrytoinnin suhteen mm, delegaatioiden johtotehtäviin mutta tästä huolimatta asia on sellainen, johon tulee yhä kiinnittää huomiota ja olen varma, että äm, korkea edustaja Mogherini tulee tähän asiaan keskittymään myöskin. Olen samaa mieltä tästä. Sitten liittyen Euroopan unionin edustustoihin, niiden rooliin. Kuten valiokunta tietää, Euroopan unionin edustustot ovat äh, sekä muotoisia, ne tekevät Euroopan komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle yhtä aikaa töitä, ja suurin osa äh, edustustojen henkilökunnasta on yhä komission henkilökuntaa, joten uskoakseni edustus edustustoissa on melkoisen johdonmukainen edustusto ulkosuhdehallinnosta ja eri komission yksiköistä, jotka tekevät töitä ulkosuhdeiden parissa. Uskon, että edistymme asiassa yhteistyössä jäsenmaiden kanssa paikallisesti erittäin hyvin sekä jaetun analysoinnin, koordinoinnin, eh, yhteisen edustuston ja julkisten diplomatiatapahtumien kautta, mutta tämä on asia, jonka parissa tulee yhä tehdä töitä. Ja kiittäisin jäsentä, joka esitti kysymyksen liittyen talousarvion yksinkertaistamiseen ja hallintojärjestelmän ja taloudelliseen kiertoon tässä. Äh, hyvä puheenjohtaja, asia on sellainen, johon tulee myöskin kiinnittää huomiota ja vakuuttaisin, että me voimme todellakin löytää tapoja yksinkertaistaa ähm, kollegoiden tilannetta edustustoissa. Äh, luonnollisesti oikeudellinen puitteisto asettaa rajat ja meidän täytyy toimia eri toimijoiden kanssa läpinäkyvällä tavalla. Sitten pari kysymystä liittyvät siihen, onko meillä uusi strategia, turvallisuusstrategia, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkastrategia. strategia tässä korkeudustaja Mogherini oli hyvin selkeä puhuessaan AFET-valiokunnan edessä hiljattain. Hän haluaa saada aikaan laajaa analysointia ja keskustelua strategiasta, jota meillä on olemassa. Ja me tulemme näkemään tämän tulevaisuudessa, mutta hän vastasi kysymykseen hyvin positiivisella tavalla mielestäni. Sinne käsin Ashtonin liittyen uskoakseni paras äh, tapa tässä on viitata arvioon, jonka Catherine Ashton itse on vuoden 2000 kesällä antanut, jossa hän otti oppia monista ulkosuhdehallinnon toiminnan seikoista Lissabonin sopimukseen liittyen – ja meillä on myöskin tilintarkastustuomioistuimen kertomus ulkosuhdehallintoon liittyen edessämme. Tämä on mielestäni hyvin tasapainoinen esitys, kuten myöskin esittelijän ähm, tekemä teksti. Sitten Ulkosuhdehallintoon liittyvä huoli EVSR-kysymyksen suhteen erityisedustajien suhteen meidän täytyy löytää enemmän selvyyttä tässä asiassa ja erityisedustajien ja ydin äh, äh, ydintoiminnan välillä. Äh, erityisedustajia on melkoisen vähän tällä hetkellä ja niiden mandaatit ovat olleet lyhyempiä kuin menneisyydessä, mutta uskon, että tämä on sellainen asia, joka tulee yhä olemaan keskusteluissa, kun kehitämme ulkosuudenhallinnon toimintaa entuudestaan. Ja lopultakin sitten liittyen henkilöstötaulukon rakenteeseen ulkosuudenhallinnossa on totta, että monet äänet tässä parlamentissa ja muuallakin ovat asettaneet melkoisen johtopainotteisen rakenteen kyseenalaiseksi. Tähän ollaan alussakin viitattu ja Käsin Ashton omassa puheenvuorossaan on käsitellyt asiaa. Hän haluaisi eh, tasapainottaa tilannetta. Voisimme tarkastella mahdollisuuksia rationalisoida eh, kaaviota. Meillä on jo seniorivirkeön suhteen suunnitelmia eh, nyt korkeudustaja Mogherinin suhdella suhteen tämä tilanne on ehkä hiukan ennenaikainen, mutta te kuulitte, kun hän sanoi, että noin sadan päivän kuluessa hän tulee esittämään tähän rakenteeseen liittyen ehdotuksen, joka hänen ö, ähm, mielestään olisi tällä hänen kaudellaan äh, soveltuva tasapainoinen ratkaisu. Paljon kiitoksia mahdollisuudesta kommentoida näitä kysymyksiä. Jos haluatte lisää yksityiskohtia liittyen lukuihin, ö, äh, olen varma, että voimme niitä kollegoiden kanssa jakaa. Kiitos. Kiitos. Olisi ehkä hyvä, jos... Kiitos näistä tiedoista. Olisi ehkä hyvä, jos ulkosuhdehallinto pyrkisi olemaan avoin, koska komissiokin on avoin henkilöstökysymyksessä internetistä. Saamme tietää paljon työntekijöiden alkuperästä ja olisi hyvä, jos ulkosuhdehallinto aikaa jo katsoisi, miten komissio toimii avoimuudessa. No, on on itse tehnyt erinäisiä ehdotuksia tästä. Minusta tiedot, joita ulkoistushallinto asettaa käyttöön omasta organisaatiostaan, ei ole vielä ihan sellaista kuin sen pitäisi olla. Nyt on kaksi mahdollisuutta, joko te teette sen itse tai me nyt pakotamme teidät toimimaan, mutta toivoisin, että noudattaisiin tätä ensimmäistä väylää. Kiitokset ajatusten vaihdosta. Tässä on varmaan kaikki sanottu. Kaikki eivät tietenkään saaneet sanottua kaikkea. Haluaako vielä käyttää puheenvuoron? Niin. Jedno zdanie. E, dziękuję. Aivan oikeastaan yksi lause. Kiitoksia kaikista kommenteista. Ne ovat tervetulleita. Nyt ei ole aika pistää päätä pensaaseen. Meillä on suuria kysymyksiä edessämme, suuria taloudellisia kysymyksiä, jotka ovat EUn haasteina. ja kohtavat meitä EUna ja myös naapureitamme. Sitten on myös Venäjän puuttumista, poliittista painetta. Tästä on puhuttava suorasanaisesti ja avoimesti. On todella käytettävä suoraa kieltä ja kunnioitettava myös veronmaksajia. Kiitos. Tilanteet tuomioistuimen ihan viimeksi jo käytti puheenvuoron, kun meillä oli yhteiskokous sukusuudenhan ulkoisevalikunnan kanssa, mutta nyt Savo, ole hyvä. Niin. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ymmärrän teitä täysin, ymmärrän mikä aikapula teillä on. Nyt tekisin niin kuin Yhdysvaltain presidentti George Bush aikoinaan teki, kun hän 20 vuotta sitten kävi Unkarissa. Ja me odottimme kovasti hänen tukeaan, halusimme kuulla siitä. Hän nousi ylös ja sanoi, että – Tämä on minun tästä kieltäni. Minä haluaisin sanoa vain, että rakastan teitä, mutta kaksi lausetta. Ensinnäkin kiitos siitä, että tämä asia on esilistalla. Kuusi viikkoa sitten meillä oli yhteinen kokous, jota te, jos olette puheenjohtajana, jossa kävin hyvin helmeisen keskustelun tästä mietinnöstä. Tämä selkeästi osoittaa, miten kiinnostuneita te olette tästä kertomuksesta. Ja haluaisin vielä onnitella esittelijä herra Czarneckia, parlamentin varapuhemiestä, erinomaisesta mietinnöstä. Se on erinomainen työasiakirja, jossa on hyviä suosituksia. Hän ei ole pelkästään ottanut huomioita, me, huomioon meidän kaikkia asioita meidän vastauksia, joita on saatu ulkosuhdehallinnosta, vaan sen ottaen huomioon poliittisen tilanteen Ukrainan ja ISN. Tämä on se rooli, mikä esittelijällä on. Ja meidän kertomuksemme perustuu pelkästään tilintarkastustoiminnan tuloksiin, mutta hänen, hän tekee aivan oikein tehden siitä poliittisen asiakirjan, niin olemme luottavaisia sen suhteen, että kaikkia suosituksia me tullaan noudattamaan. Pari lyhyttä esimerkkiä. Federica Contentini nyt jo on asettunut Berlemont rakennukseen, niin hän saa tilaisuuden harjoittaa läheistä yhteistyötä. Ja mitä sitten tulee tähän ulkoishallinnon yläpääpainotteisen rakenteeseen, David Sullivan teki erinomaista työtä johtavana virkamiehenä. Hän, hänestä on nyt tulossa lähettiläs Washingtonissa. Olemme kaikki olleet iloisia siitä, että hänen paikkaansa ei tulla täyttämään. Siinä on jo kaksi askelta, jotka ovat meidän luottavaisuutta siihen suuntaan, että meidän kertomustamme on ymmärretty ja tässä tullaan noudattamaan. Kiitos. Nyt tulemme sinne kohtaan seitsemän, joka on tilastuomioistuimen erityiskertomus 8 kautta 214, joka koskee sitä, Onko tuota sellaista tukea käsitelty oikein? Suling on vastuu esittelijä, myöskin asiasta vastaava komiteanosuustumistuvien jäsen on paikalla. Hän saa nyt, herra Kupik, saa nyt ensiksi puheenvuoron ja voi esitellä meille tämän erityiskertomuksen. Madam Chairman, distinguished members of the European... Puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluan kiittää teitä mahdollisuudesta esitellä erityis kertomus siitä, miten tilatukijärjestelmä, tuotantosidonnainen tuki on sisällytetty tilatukijärjestelmään. Tämähän on EUn päämetodi, jolla viljelijöitä tuetaan. 2008 neuvosto uusi niitä periaatteita, joita yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa oli päivitetty. Ja puhutaan niin sanotusta terveystarkastuksesta, jossa neuvosto päätti laajentaa tätä myös maatalousalalle, jossa järjestelmää on vain osittain otettu käyttöön. 2010 vuodesta lähtien jäsenvaltiot pystyivät 4,6 miljardia euroa siirtämään tähän järjestelmään. Sääntöjen mukaan jäsenvaltioilla oli varsin paljon liikkumavaraa sen suhteen, miten, miten tuki jaetaan viljelijöiden kesken. Kuitenkin kriteerien tuli olla syrjimättömiä ja objektiivisia ja niiden tuli täyttää myös yleiset kriteerit tilatukijärjestelmässä. Tuomioistuin päätti tarkistaa sen, oliko prosessi kaikkien sääntöjen mukainen ja sen, mitä me havaitsimme. Oikeastaan voisin tuomioistuimen kommentit luokitella neljään eri johtopäätökseen. Ensinnäkin, kun ajattelemme unionin perustamissopimusta, niin komissiolla on vastuu täytäntöön panosta EUn budjetin osalta silloin, kun kyse on yhteisestä hallinnoinnista. Tuomioistuin havaitsi, että tuotanto sidonnaisen tuen sisällyttäminen tilatukijärjestelmään oli vain osiin vaikuttavaa. Neuvoston puitteistoa ei täysin selkeytetty eikä myöskään uusittu niitä perusteluja, joilla tukioikeuksia laskettiin jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot toimivat kuitenkin EUn periaatteiden mukaisesti niin, että viljelijöitä kohdeltiin tasa-arvoisesti ja otettiin huomioon markkinaolosuhteet. Jäsenvaltiot olivat määritelleet nämä kriteerit, mutta aina ei kuitenkaan toteutettu moitteetonta varainhoitoa ja sen periaatteita. Vuonna 2015 meillä on tulossa uusi perustukijärjestelmä viljelijöille, eli tämän uuden puitteiston täytäntöönpanossa komission tulisi eh, määritellä selkeät suuntaviivat ja vaatia jäsenvaltioita todistamaan, että kriteerit, joita ne noudattavat, eivät ole syrjiviä ja ovat objektiivisia. Niin ikään komission tulisi varmistaa, että markkinoiden vääristyminen vältetään. Toiseksi maksujen määrä jäsenvaltiossa sisältää väistämättä tiettyjä kattoja, tiettyjä kynnysarvoja – komissio ei ollut ottanut käyttöön asianmukaista järjestelmää, jolla voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat näitä kattoarvoja. Näin ollen tuet joskus ylittivät kansalliset kattoarvot, yläarvot. Komissio ei näin ollen toteuttanut riittävässä määrin valvontatehtävänsä jäsenvaltiossa niin, että EUn sääntöjä noudatetaan. Ja silloinkin, kun komissio oli tunnistanut virheitä tapahtuneen, niin maksuja ei ollut korjattu. hän ovat liian hitaita. Näin ollen komission pitäisi parantaa valvontaansa, kun ajatellaan sitä, miten jäsenvaltiot kunnioittavat näitä kattoarvoja, ja ottaa huomioon tukioikeudet paremmin. Tuomioistuin havaitsi vierailuilla jäsenvaltiossa, käyneillä jäsenvaltioissa, että kansallinen lainsäädäntö ei aina ollut EUn lainsäädännön ja periaatteiden mukaista. Kun ajatellaan tukioikeuksia, niin joskus niitä oli huomattavasti vähennetty, tai sitten viljelijä sai paljon enemmän kuin mitä itse asiassa olisi ollut kyseisellä alalla saatavissa. Maksuja myönnettiin ilman riittävää oikeusperustaa, taikka sitten tukioikeuksien arvo vain kerta kaikkiaan laskettiin väärin. Tukioikeuksien väärin laskeminen johtaa totta kai vääriin laskelmiin myös tilatukijärjestelmässä. Ja tämä tilanne jatkuu myös vuonna 2014, kun jäsenvaltiot voivat valita, että ne maksavat aina vuoteen 2021 saakka nykyisen tuotantosidonnaisen tuen pohjalta laskettujen tukioikeuksien mukaisesti. Meillä on kansallista lainsäädäntöä ja toisaalta myös EUn lainsäädäntöä ja periaatteita. Näiden tulee olla sopusoinnussa. 2015 meillä on uusi perustukijärjestelmä, joka otetaan käyttöön. Perustukijärjestelmä siis korjaa tämän vanhan tuotantosidonnaisen tuen perustukijärjestelmä – korvaa myös tukioikeusjärjestelmän ja on hyvin tärkeää, että tuomioistuin saa päivitettyä tietoa siitä, miten tukioikeudet lasketaan, joita jäsenvaltioissa käytetään. Jäsenvaltiot ovat keränneet paljon kokemusta siitä lähtien, kun tuotantosidonnaista tukea, tila, tukijärjestelmää on käytetty Tähän totta kai tarvitaan myös toimiva valvontajärjestelmä. Meillä on viitetietoja viljelijöiltä, joita kansalliset viranomaiset käyttävät laskelmiensa pohjana. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää, että komissio varmistaa, että jäsenvaltiot ja viranomaiset hyväksyvät selkeät menettelytavat. Toteutetaan tehokkaita tarkastuksia, varmistetaan tietojen oikeellisuus, täsmällisyys tukioikeuksien taustalla ja loppupäätelmät. Tilintarkastuksemme oli luonteeltaan hyvin tekninen. Me tarkistimme sen, että sääntöjä ja periaatteita noudatetaan koko prosessin osalta. On hyvin tärkeää, että huomioida tämä ei pelkästään menneisyyden suhteen, vaan myös jatkoa silmällä pitäen. Komissio hyväksyi meidän kaikki suosituksemme kun otamme huomioon uuden yhteisen maatalouspolitiikan, joka on, nyt on käynnistymässä uudessa vaiheessa, niin tässä meille tarjoutuu tilaisuus siitä, että virheitä ei tapahtuisi, vaan uusi perustukijärjestelmä olisi paremmin suunniteltu ja paremmin hallinnoitu. Tämän seurauksena sillä on myönteinen vaikutus viljelijöiden tasa-arvoiseen kohteluun EU:ssa. Kiitos vielen Dank, Herr Kubik. Das ist... Kiitoksia, edustaja Kubik. Tämä oli tekninen, mutta tärkeä mietintö. Se kattaa maatalouspolitiikkaa. Ja siinä mielessä se on erittäin tärkeä. Kiitoksia. Edustaja Schulin, esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan parlamentin kokous ja sovittelu äh, järjestettiin perjantaina 17. lokakuuta. Äh, tilintarkastustuomioistuimen suositukset otettiin vastaan ja komission rakentava lähestymistapa oli myöskin hieno, mutta oli harmiteltavaa, että eräät jäsenmaat eivät vieläkään ole ottaneet äh, terveen varainhallinnon periaatteita huomioon, ja tällä oli yllättäviä vaikutuksia esimerkiksi Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa. Euroopan parlamentti pyytää, että komissio tarkastaisi maksujen, anteeksi, tukien maksuja oikealla tavalla. Ja silloinkin, kun komissio on havainnut virheitä, se on vitkutellut niiden korjaamisessa, mikä on huolestuttavaa. Euroopan parlamentti korostaa riskejä ja vaaroja, joita näillä menneisyyden virheillä saattaa olla. Ne voivat siirtyä uuteen vuonna 2015 voimaan tulevaan perustukijärjestelmään. Parlamentin äm, huolet liittyen perustukijärjestelmään ovat seuraavia. Esimerkiksi hallinnollinen taakka komission täytyy toimia niin, ettei suuria eroja synny ja että jäsenmaat saavat selkeät, ymmärrettävät ohjeet tämän uuden perustukijärjestelmän toimeenpanosta ja että riittävä kontrollimekanismi on olemassa. Täytyy ottaa huomioon, että komissio on talousarvion toteutuksesta vastuussa. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitos. En näe puheenvuoropyyntöjä ja siksi haluaisinkin antaa nyt komissiolle johtaja Baskulle välittömästi puheenvuoron. Thank you, Mrs. Chairman, Mrs. Sulin, Mrs. Kubik. Kiitoksia. Kiitoksia hyvät naiset herrat. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta vaihtaa mielipiteitä tästä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta ja tästä työasiakirjasta, joka on esitelty kertomukseen liittyen, liittyen siihen, että siirrymme nyt perustukijärjestelmään aikaisemmasta tuotantoon perustuneesta järjestelmästä. Tässä yhteydessä haluaisin tarjota muutamia vastauksia. Kuten jo mainittua aikaisemmissa puheenvuorossa, komissio on toiminut, mutta tiettyjä äm, heikkouksia on ollut siinä, kun on siirrytty äm, tuotannon siirrotusta tuesta tilatukijärjestelmään, kuten tila, tilintakastustuomioista on huomauttanut. Tässä haluaisin muutamia huomioita nykyisessä äm, nykyisen lainsäädäntökauteen liittyen, anteeksi puitteistoon liittyen mainita ja tuoda esiin, kuinka tässä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa näitä puitteistoon liittyviä puutteita on käsitelty. Aivan aluksi haluaisin nyt puhua siitä, että nykyisessä lainsäädäntöpuitteissa tämä tilatukijärjestelmä on täysin komission jäsenmaiden jaetun mm, vallan alaa. Jäsenmaiden tarkoitus tehtävänä on toimeenpano Euroopan unionin lainsäädäntöä ja komissiolla on vastuu seurata ja tarkkailla Euroopan unionin talousarvion oikeaa toteuttamista Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. Toisekseen haluaisin mainita, että jäsenmaat ovat saaneet jonkin verran harkinnanvaraa, koska Euroopan unionissa olosuhteet ovat niin erilaisia, mutta myöskin jäsenmaiden tehtävänä on äm, soveltaa lainsäädäntöä, säädöksiä ja sääntöjä, jotta voidaan varmistaa se, että tehokas kontrollijärjestelmä on näissä puitteissa olemassa, niin kutsuttu ajaksijärjestelmä. Ähm, kun otetaan huomioon, että tätä harkinnanvaraa on jäsenmailla olemassa, komissio on antanut äm, lainsäädäntöön perustuvaa ohjausta ja vaatinut jäsenmailta äm, selvennyksiä. Sitten mitä tulee näihin käytössä oleviin äm, kattoihin, tämä on jäsenmaiden harkinnan varaa, äh, varassa, kun virheitä on havaittu. Kaikilta jäsenmaalta on pyydetty selvennystä tilanteessa, mutta mutta näitä suosituksia on siis nykyisen on mukaan seurattu. Vuonna 2015 tilanne tulee muuttumaan, niin meillä tulee olemaan äh, uusi ähm, perustukijärjestelmä, suorien tukien järjestelmä, joka ensimmäinen tammikuuta vuonna 2015 astuu voimaan. Ja tässä yhteydessä komissio on ehdottanut äh, yksityiskohtaisia toimenpanosääntöjä, jotka tarjoavat puitteiston jäsenmaille, jonka mukaan ne äh, toimivat ja käyttävät harkintaansa. Tässä kansalliset ja paikalliset tilannetta huomioon. Esimerkiksi tarkoituksena on taata tuottajille tasapuolinen toimintaympäristö ilman, että markkinavääristymiä tapahtuu. Ja näissä toimenpanosäännöissä on otettu myöskin huomioon ne heikkoudet, jotka on tässä tuotu aikaisemmalla kaudella esiin. Ja kansalliset äh, varaukset, joita tilatukijärjestelmän piirissä on ollut olemassa. Tämä uusi äh, lainsäädännöllinen puitteisto on jotenkin, jonka suhteen komissio on myöskin varannut erityisiä resursseja, jotta se voi eh, seurata jäsenmaiden toimintaa ja eh, tukea niitä, jotta se voi varmistaa sen, että Euroopan unionin lainsäädäntöä on oikein. että tämä on Tämä on toteutettu. Eh, komissio tarjoaa paljon selkeämpiä ohjeita toimenpanosääntöjen suhteen ja me tarkistelemme maksuja ja jäsenmaiden päätöksentekoa tämän vapaaehtoisen sidotun tuen suhteen paljon tarkemmin ja me tulemme toimimaan tehokkaammin kuin menneisyydessä. Haluaisin myöskin mainita, että uusissa ohjelinjoissa komissio myöskin mainitsi erityisesti sertifiointi viranomaiset. Tarkoituksena on varmistaa se, että nämä toimet toteutetaan oikealla tavalla ja tukioikeudet toteutuvat, jotta voimme suojella tuottajia vääristymiltä kilpailussa. Komissio on sitä mieltä, että uudella lainsäädäntöpuitteistolla me tulemme oikein vastaamaan tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin suosituksiin, jotta voisimme parantaa eh, uuden suoran tuen järjestelmän toimeenpanoa. Lopultakin tämä on erittäin tärkeää. Tämä on tärkeä tuki eh, viljelijäyhteisölle, mutta myöskin tärkeää yleishyödyllisten hyödykkeiden tuottamiselle ja ympäristölle. Kiitoksia. Kiitoksia. En huomaa, että kuka olisi käyttää puheenvuoron. Haluaako esitteli vielä käyttää puheenvuoron? Tuova Šulin. Eh, hvala za besedo. Ja res na koncu bi eh, vprašala. Eh, niin. Minulla olisi kysymys. Minulla on mielessäni huoli. Miksi tilintarkastus tuomioistuin ja komissiokin itse asiassa ovat vasta tänä vuonna – tarkistaneet tilannetta. Ja kuitenkin tämä juontaa juurensa jo vuoteen 2008. Kyllä näissä asioissa pitäisi olla hieman päivitetty päävalvontaa. Erittäin hyvä kysymys, jonka me asetammekin ensin tässä tilintarastustuomioistuimelle. Kleines konferenssi. Siellä pidetään pikku konferenssia. Herra Kubi, olkaa hyvä. 2010 emme voineet tehdä tätä aikaisemmin, sillä työ oli käynnissä, joten päätimme, että toteutamme tämän tänä vuonna, kun me tämän tarkastuksemme teimme. Und die Kommission war... Ja komissio? Miten komissio on tutkinut? oletteko te aivan yllättyneitä kaikesta? Kiitos. Tämä arviointi ja heikkouksien tunnistaminen oikeastaan sijoittuu jatkuvaan prosessiin työssämme. Jotkut heikkoudethan on ollut, kyllä, ovat olleet tiedossa jo jokunen vuosi sitten, ja tämä on otettu huomioon, kun olemme lainsäädäntöehdotusta valmistelleet ja uutta poliittista puitteista, jonka komissio vuonna 2011 hyväksyi ja jonka myös lainsäätäjät ovat hyväksyneet vuonna 2013. Kyllä tämä on ollut pitkän aikavälin prosessi. Monet heikkouksista olivat jo tiedossa. Tästä syystä monet elementit, jotka ovat mukana tässä lainsäädäntöpaketissa, oikeastaan nimenomaan ovat vastauksia näihin heikkouksiin, jotta voimme paremmin ottaa huomioon kaiken tämän. Voisin viitata esimerkiksi tähän tarkastusmenettelyyn, joka on ollut käytössä jo useamman vuoden, ja huomioi ne heikkoudet, jotka tuodaan esille myös työasiakirjassa. Haluatko esittelijä vielä esittää lisäkysymyksen? Näin. Tämä kohta on käsitelty lopun. Kiitämme saaduista tiedoista ja odotamme sitä, että nyt seurataan edelleen tätä erityiskertomusta. Nyt olemmekin ajoissa kohtaan kahdeksan ja toivotan tervetulleeksi Klaus Vellen, parlamentin pääsihteerin. Olemme iloisia sitä, että olette paikalla, herra Velle, koska pidämme arvossa sitä, että voimme teidän kanssanne keskustella Euroopan parlamentin budjetista. Tänään on kysymys vuodesta 2012 vastuudenmyöntämistä koskevista jatkotoimista. Nyt olisi oikeastaan esittelijän suuri hetki, mutta esittelijä ei ole tullut paikalle. En tiedä, tuleeko hän edes paikalle. Joten te saattekin välittömästi puheenvuoron vuoden 2012 vastuuvapaudesta. also, Entschuldigung, das kam bei mir nicht an, dass wir... En ymmärtänytkään, että meillä on täällä sijainen, esittelijän sijainen. Kollega Woon on nyt sitten esittelijän sijaisena. Sorry, wasn't that informed. Kiitos. Olen valitettavasti jättänyt paikalle, mutta esittelijä Katalin Ivan ei voi olla tänään paikalla, joten minä olen nyt ottanut hänen roolinsa ja puhun tästä asiasta. Tein tämän mielelläni, koska olin esittelijä parlamentin budinnosta vuonna, vuoden 2013 osalta. Olemme harjoittaneet läheistä yhteistyötä parlamentin budjetin osalta ja olemme pyrkineet saamaan aikaan säästöjä parlamentin budjettiin ilman, että vaurioitetaan parlamentin tehokkuutta tai yksittäisten parlamentin jäsenten toimintamahdollisuuksia. Itse asiassa olemme saaneet aikaan edistystä. Me jäädyttimme päivärahat kolme vuotta sitten, olemme säästäneet 4 miljoonaa euroa tällä. Olemme säästäneet kustannuksia käännöksissä ja tulkkauksessa ja sanoisin myöskin, että minusta parlamentin pitäisi olla aika tyytyväinen siihen, että tilastustuomioistuin antoi myönteisen lausunnon vuoden 2012 budjetista, mutta mehän kaikki kuitenkin tiedämme, että enemmänkin voidaan tehdä ajatellen parlamentin omaa budjettia, joten kun annettiin myönteinen vastuuvapaus, otettiin esille joitakin asioita ja kysymyksiä samaan aikaan. On sellaisia kysymyksiä, joita voitaisiin edelleen tarkastella tulevaisuudessa, meidän pitäisi uudestaan tarkastella Europal TV:n toimintaa, katsoa onko se tehokkain tapa viedä julkisuuteen tietoa siitä, mitä parlamentissa tapahtuu. Ehkä pitäisi myöskin katsoa sitä, että lisääntyy myöskin tällaisen ylempien virkamiesten määrä ja katsoa myöskin, mitä kustannuksia aiheutuu matkatoiminnan, matkatoimiston toiminnasta. Me olemme antaneet tavoitteita sille, mitä pitäisi säästää, mutta kuitenkin parlamentin jäsenet sanovat, että halvempia hintoja voidaan saada itse tekemällä varauksia siis, että käytettäisiin matkatoimistoa. Ja lopuksi haluaisin kysyä jotakin kysymyksiä, jotka liittyvät tähän seurantaan, koska mehän seuraamme tätä vastuuvapausmenettelyä. Kolme kysymystä minulta, jotka, joihin toivottavasti pääsihteeri voi vastata. Ensimmäinen koskee sitä, että turvallisuuspalvelu on sisäistetty. Onko ovatko ne säästöt, joita suunnittelimme, ovatko ne toteutuneet. Ja tähän sitten, mitä toimia nyt tarvitaan viimeisimpien eh, turvallisuusongelmien jälkeen, mitä muutoksia on tapahtunut ja minkälaisia kustannuksia tästä aiheutuu. Toiseksi kysymys, joka liittyy tiedotuskampanjan vaikutuksista. 2013 oli tärkeä vuosi, silloin pyrittiin lisäämään tietoisuutta parlamentista ja sen työstä – Onko tehty mitään vaikutusarviota siitä, miten nämä käytetyt varat ovat vaikuttaneet? Ja sitten kolmanneksi, mitä säästöjä on tehty siinä, että on pyritty lisäämään toimintaa yhteistyötä. Tiedän, että on tehty yhteistyötä esimerkiksi nimenomaan kääntämisen ja tulkkauksen alueella. Mitä säästöjä siinä on saatu aikaan? Onko lisäsuunnitelmia yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa, koska uskoakseni tämä voisi olla hyvä tapa saada aikaan säästöjä parlamentin budjettiin. Toivon, että saan niihin vastauksia. Kiitos näihin kysymyksiin. Dank. Kiitos. Annankin puheenvuoron nyt pääsihteeri Vellelle. Ja, herzlichen Dank. Sellaiset kiitokset, rouva puheenjohtaja. Aivan aluksi voisi varmastikin antaa lyhyen yhteenvedon meidän kannatamme tärkeästä kehityksestä vuodelta 2012. Voin vielä muistuttaa siitä, mitä on tapahtunut, ja sitten sen jälkeen tartun mielelläni kysymyksiin, joita esittelijän sijainen Derek Vaughan esitti. Ensinnäkin meidän kokouksemmehän on nyt kokossa seurata vuoden 2012 vastuuvapautta. Varsinainen vastuuvapaushan on jo myönnetty. Meillä oli erittäin poikkeuksellisen äh, suuri äh, toteuttamisaste vuonna 2013 budjetissa pitkälle 90 prosenttia, 60 prosenttia korkeampi kuin sitä edeltävänä vuonna, mutta edelleenkin me edelleenkin joudumme katsomaan tilannetta tämän vastuvapauden osalta, miten on tapahtunut suositusten osalta, on, miten niitä on pantu toimeen, ja tämähän on se, mistä tänään keskustelemme. Derek Vaughan jo puhui siitä, että me olemme saavuttaneet huomattavia rakenteellisia säästöjä, myös läheisessä yhteistyössä budjettivaliokunnan ja puhemiehistön kanssa, jossa oli oma työryhmänsä tätä varten. Haluaisin muistuttaa vielä siitä, että tulkkauksen alueella olemme tehneet rakenteellisia säästöjä, jotka toistuvat vuosittain. Meidän arviomme on 15 miljoonaa euroa. Se merkitsee sitä, että valtiokuntien kokoukset jaetaan tasaisemmin maanantaista keskiviikkoon, ei pelkästään tiistaisen keskiviikkoihin, kun ennen me olemme myöskin rajoittaneet huomattavasti yökokouksia Strasburgissa, vaikka työtä on ollut runsaasti vaalikauden lopussa ja olemme katsoneet, että tulkkauksen puolella on ollut liikaa virkoja joissakin yksiköissä ja näitä virkoja on vähennetty. Lähes 50 virkkaa on vedetty pois tulkkauksen alueelta ja siirretty poliittisen työn tukemiseen. Tulkkauksen kääntämisen puolella arvioimme, että säästöt ovat olleet vähintään 10 miljoonaa, 8 miljoonaa sitä kautta, että kontodynexenso Exenso-järjestelmä ei enää ole, koska ennen kaikki täysistunnoissa käännettiin kaikille kielille. Tätä emme enää jatka, vaan jos edustaja pyytää tällaista käännöstä, sellainen tehdään – Aiemmin kustannukset olivat 8 miljoonaa, yli 8 miljoonaa euroa. Yksikään parlamentin jäsen ei ole vaatinut tällaisia käännöksiä. Se merkitsee siis sitä, että on säästöjä, jotka eivät suinkaan merkitse mitään palvelun menetystä parlamentin jäsenille. Tuottavuutta, omien kääntäjämme tuottavuutta on lisätty viime vuosina lähes 50 prosentilla. Olen tietysti tietoinen siitä, että se, mikä on meidän mielestämme työn tehokkuutta, on kääntien kannalta kenties työrasitusta, mutta tasapainoa kieliyksikön välillä on tehty, jotta nyt ovat saaneet enemmän työtä, tai sitten on sellaisia yksiköitä, jotka ovat, jos työtä on vähemmän, ei siksi, että nämä yksiköt halunneet tehdä työtä, vaan siksi, että on ollut johdan osalta virheitä, olen voineet vetää virkoja pois myöskin käännöstoiminnasta pois ja siirtää sitä poliittisen toiminnan tukemiseen. Se, että on maksettu aikataulusta edellä rakennuksia, Konrad Adenauer rakennussäästö oli yhdellä kertaa 10 miljoonaa, ja Luxemburgissa näytetty edullisempaa rakennusta, ja mikä on myöskin johtanut 5 miljoonan säästöihin. Sen lisäksi olemme noudattaneet strategiaa, joka on myöskin perusta budjettiraporteille, eli että säästetään ja ollaan samaan aikaan, innovatiivi, ollaan samaan aikaan innovatiivisia, ja olemme voineet todeta, että budjetin kasvuasteet ovat huomattavasti alhaisempia kuin aiemmin. Meillä budjetin kasvu oli 1,9 prosenttia, kun inflaatio oli 2,6 prosenttia. Se merkitsee sitä, että reaalisesti budjetti pieneni ja jos näissä olosuhteissa haluaisi viedä jotakin uutta, silloin on pystyttävä sanomaan, mistä aiemmin tehdyistä asioista luovutaan, mitä ei enää tehdä. Me olemme yhdessä tehneet selvityksen, jota budjettivaliokunta vaati, tehneet sen yhdessä neljä, vertailen neljää parlamenttia ja Yhdysvaltain kongressi on neljä aluetta, joissa palveluita edustajille voidaan parantaa ja on seitsemän aluetta, joissa voimme tehdä säästöjä. Nyt olemme vuodesta 2014, joten voidaan nähdä jokan paremmin, mitä tästä selvityksestä on seurannut. Me halusimme olla parempia tieteellisten palvelujen osalta siinä, miten voidaan antaa tukea edustajien työlle. Ja nyt puhemiesten päätöksellä ensimmäinen mm, marraskuuta 2013 olemme luoneet parlamentin ovan tieteellisen palvelun. Se intensiivisesti jo on käynnistänyt työskentelynsä. Olemme tulleet tietoisiksi siitä, että että lainsäädännön toimenpanon valvonnan osalta delegoidut säädökset, toimenpanosäädökset, lainsäädännön toteuttamisen osalta, että tällä alueella me tarvitsemme parempaa valvontaa, meidän katsoa sitä, että pannaanko se toimi, mitä me päätämme. Olemme tehneet kovasti rakenteellisesti myöskin sitä kautta, että on luotu yksikkö tätä varten, mutta että niin, että on myös muutettu toimintatapaa valiokunnissa ennen kaikkea juuri nyt, ennen kuin uusi vaalikausi käynnistyi. Kaikilla alueilla on tehty tällainen läpivalaisu, jotta on voitu katsoa, mitä asioita ei tutkita järjestelmällisesti. Olemme tulleet siihen tulokseen, että tähän asti ei ole ollut järjestelmällistä valvontaa mitä tulee kansainvälisiin sopimuksiin. Eli velvoitteet, joihin on sitouduttu, noudatetaanko niitä. Ja me siis pyrimme nyt vahvistamaan työtämme siinä, miten voidaan tutkia näitä seura- korjaus, korva- korjauslausekkeita, uuden tarkastuslausekkeita. Katsomme sitä, että noudatetaanko määräaikoja ja että siis tämä kaikki on sellaista, mitä me nyt automaattisesti ja järjestelmällisesti seuraamme. Kolmanneksi, kolmas painopiste, jossa olemme olleet yhdessä sitä mieltä, että ei ole riittävää tukea parlamentin jäsenille, on ollut logistiikka, lähtien liikkeelle toimistoista. Viime vaalikauden lopulla meillä oli osittain minun mielestäni sietämättömät tilanteet joissakin edustajien parlamentin jäsenten toimistoissa, jossa neljä, viisi työntekijää joutui työskentelemään melko pienessä huoneessa. Tämä olivat sellaiset olosuhteet, jotka eivät Belgian työlainsäädännön mukaan olleet edes sallittavia, ja olimme tutkineet sitä, miten tästä saatettiin luopua, ja päätimme, että tuhat hallinnon työntekijää siirretään ydinalueen ulkopuolelle Sköde Meys rakennukseen. Tätä kautta vapautui päärakennuksessa huomattavasti tilaa ja se mahdollisti sen, että 450 lisämoduulia, joissa on kaksi työntekijää, on voitu asettaa eh, parlamentin jäsenten käyttöön Brysselissä. Joten meillä on tällä huomattavasti nyt parempi tilanne toimistoissa eh, parlamentin jäsenille – Niitä on jaettu täsmällisemmin tästä jaottelusta vastaavat ryhmät, mutta kokonaisuudessaan meillä on siinä 150 uutta toimistoa lisää edustajien käyttöön. Ja samainen tilanne on edessä Strasburgissa, kun Havel-rakennus on saatavissa käyttöömme. Tämä tulee olemaan vuonna 2016. Siellä tulee 350-400 toimistoa lisää. Me saamista kautta siis uutta toimistotilaa. Tätä kautta henkilöiden määrä päärakennuksessa Brysselissä on saatu pienemmäksi. Tietysti on myöskin muussa infrastruktuurissa tällaista jännityksen vähenemistä, en tiedä onko se nähtävissä, mutta esimerkiksi meidän hissimme ovat olleet aivan liian täysiä ruokalat ovat olleet tavan jätäinen, mutta kun tuhat ihmistä on siirretty pois päärakennusta, voi ainakin toivoa, että tapahtuu tiettyä lieventymistä tässä tilanteessa. Nyt me olemme tällä välillä sanan takaa myöskin kaksi uutta ruokalaa Square de Meusissa ja Trier-rakennuksissa on ruokalat. Ja tätä kautta noudatamme sitä strategiaa, että emme enää ole riippuvaisia yhdestä ainoasta palvelujen tarjoajasta yhdestä ainoasta keittiöstä, vaan että saadaan aikaan enemmän vaihtelua ja kilpailua meidän omiin ravintoloihimme. Neljäs painopiste, joka on havaittu sellaisena, jolla voidaan tehdä äh, lisätukea on paikallinen tuki parlamentin jäsenille. Tässä uskomme, että on tehokasta, kun informatiikan, siis IT-alan palvelut, jotka ovat käytössä parlamentin pää, toimipaikoissa – myöskin ovat käytettävissä parlamentin jäsenten paikallisissa toimistoissa. Me siis pyrimme siihen, että viime kädessä työpaikka, parlamentin jäsenen paikallinen toimisto on toim- funktionaalisesti samankaltainen, siellä on samat mahdollisuudet kuin parlamentin jäsenen työpaikassa Brysselissä tai Strasbourgissa. Tämä kaikki tietysti maksaa. Ja jos me haluamme jotakin uutta, meidän pitää myös tehdä säästöjä. Me olemme löytäneet seitsemän aluetta, jossa voidaan tehdä säästöjä. Uskomme ainakin uskomme osittain, että kysymys on siitä, että emme mitään palveluita pois keneltäkään. Esimerkiksi mu- tarkistukset valikunnissa tulevaisuudessa ne käännetään valikunnan jäsenten kielille, mutta ei automaattisesti kaikille kielille. Jokaisella valikunnallahan oma kieliprofiilinsa. On esimerkiksi tiettyjä kieliä, jotka eivät ole käytössä näissä valikunnissa. Tässäkin tietysti pätee se, että jos parlamentin jäsen, joka ei välttämättä ole valiokunnan jäsen, mutta on kiinnostunut tarkistuksista, haluaa omalla kielellään saada nämä tarkistukset, hän saa ne. Tässä ei ole mitään mm, palvelun menetystä, mutta me emme enää automaattisesti käännä kaikkia tarkistuksia valikuntakäsittelyn vaiheessa kaikille kielille, se on johtanut tähän asti moniin turhiin käännöksiin. Tätä kautta uskomme voimme säästää 540 000 euroa. Sitten me olemme tehneet yhteistyösopimuksen alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Me olimme sitä mieltä, että nämä komiteat kääntämisen alueella olivat tilanteessa, jossa oli liikaakin virkoja. Aluksi ne tulee sitä mieltä, että näin oli, mutta kuitenkin sitten havaitsevat, että näin oli. Ja sitten pystyimme sitten katsomaan sitä, mikä meille tekisi hyvää molemmin puolin. Eli 80 työntekijää alueiden komiteasta ja taloussosiaalikomiteasta tullaan integroimaan parlamentin tieteelliseen palveluun, joten luodaan pois eh, liikakapasiteettia ja tätä kautta me saamme mahdollisuuden ilman, että veromaksalle aiheutuu lisäkustannuksia. Me voimme saada vahvistettua 75 työntekijästä 150 työntekijään sen tieteellisen palvelun, joka palvelee parlamentin jäseniä. Ja tästä kuitenkin hyötyvät myös alueiden komitean ja taloudellisen sosiaalikomitean jäsenet, joten hekin saavat tästä aitoa lisäarvoa, mistä parlamentti on iloinen, koska silloin, jo, kun alueen komitea ja talouskomiteakin ottavat voivat käyttää tätä tieteellistä palvelua. Se merkitsee sitä myöskin, että lainsäädäntötyön laatu paranee, joten kaikkihan viime kädessä toimivat saman lainsäädäntösyklin puitteissa, kun jotakin tuotetaan, siitä, eivät hyödy, siitä hyödy vain yksi taho, vaan myös kaikki muut, joten ilman lisäkustannuksia me voimme tässä vahvist- kaksinkertaista oman kapasiteettimme ja rehellisesti sanottuna tämä on ensimmäinen kerta, kun toimielinten välillä tällainen on mahdollista ja minusta poliittisen johton alueiden, poliisilohden alueiden komiteassa ja taloussosiaalikomiteassa täytyy esittää kiitos siitä, että se on ollut näin joustava. Tätä kaikkea seuraa poliittinen sopimus läheisestä yhteistyöstä, voimakkaammasta hallinnollisesta yhteistyöstä, esimerkiksi IT-palvelujen käytöstä, rakennusten käytöstä, ruokaloiden käytöstä. Kolmas alue, jossa voimme tehdä säästöjä, on tulkkauspalvelujen tarjoaminen muina kuin huippuaikoina. Tulkit ovat meidän palveluksessamme, mutta jos heitä ei tarvita, he ovat meidän palveluksessamme, mutta heitä ei voida käyttää. Se merkitsee sitä, että jos me olemme jatkuva palvelujen tarjoava alueiden komitealla ja sosiaalikomitealle, me saamme käytettyä paremmin omia resurssejamme, mistä seuraa myöskin rahoituksellinen hyöty. Se johtaa säästöihin. Puhemiehistö viime kokouksessaan jo hyväksyi intensiivisemmän rakennusten ja myöskin tulkkauspalvelujen käytön vuonna 2015 alueiden komitean taholta. IT-palvelun osalta meidän pitäisi myöskin käyttää tuotteita toimielinten kesken. Kysymys on henkilöstö, hallintojärjestelmästä, jota me tähän ole käyttänyt, mutta nyt haluammekin välttää oman järjestelmän kehittämistä, vaan haluamme käyttää olemassa olevaa ohjelmistoa ja tästä seuraisi 3,7 miljoonan euron säästöt vuosittain. Viidenneksi, kun valiokuntien kokoukset alkavat kello 14.30 kello 15, me saamme voitettua puoli tuntia tulkkausaikaa, eli 5 prosenttia lisää työkapasiteettia ja lisäkustannuksia. Kuten huomaatte, tätä ei vielä täysin ole integroitu toimintaan, mutta tästä aiomme pitää kiinni. Sitten paperit on parlamentti, jos katsomme nyt pöydälle, näemme, että emme täysin toimi ilman papereita, mutta me pyrimme edelleenkin vähentämään paperin käyttöä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana parlamentin käyttö paperissa on, paperin käyttö parlamentissa on vähentynyt 50 prosenttia ja uskomme, että voimme vähentää paperin käyttöä vielä 10 prosentilla. Tässä olemme nyt seuranneet ympäristövaliokunnan hyvä esimerkkiä viime vaalikaudelta. Se ensinnäkin ei, ei näe tulosottanut eh, kaikkia istuntopöytäkirjoja, vaan toimitti ne elektronisessa muodossa. Ja toiseksi edustajaa kohti oli kaksi asiakirjanipua käytettävissä, mikä näytti olleen riittävä määrä – mutta me sanoimme, että me kuitenkaan halua toimia täysin ilman paperia, e, niin kuin esimerkiksi senaatti Alankomaissa, koska kokemus osoittaa, että jos ei ole mitään paperia enää käytettävissä, usein käytetään sitten toimistojen tulostimia. Jos toimistojen tulostimia käytetään, se on kaikkein kallein tapa käyttää paperia. Jos me keskitytysti emme enää tee minkäänlaisia paperikappaleita papereista, asiakirjoista, saamme aikaan päinvastaisen reaktion kuin haluamme, joten olemme päättäneet tällaisen puolivälin ratkaisun käyttämisestä. Ja sitten vielä kolme kysymystä, jotka Derek Vaughan osoitti minulle. Ensinnäkin turvallisuus. Viime vuosina olemme muuttaneet huomattavasti turvallisuusorganisaatiotamme päinvastoin kuin mikä on ollut yleinen trendi. Me olemme päättäneet sisäistää sen sijaan, että käyttäisimme ulkoista tarjoajaa, joka oli itse asiassa monopolikäytännössä. Meillä on taas omia työntekijöitä, jotka ovat lojaaleja instituutioita kohtaan, jotka me itse voimme kouluttaa ja jotka myöskin ovat sidottuja instituution pitkällä tähtäyksellä ja jotka tuntevat ihmiset parlamentissa Tähän asti tämä integraatio on tapahtunut asteittain. Aluksi on akkreditoitu ja sitten on otettu lisää palveluita ja nyt on sitten ollut kysymys myöskin yleisestä valvonta henkilöstöstä ja tähän asti säästötavoitteet on saavutettu, osin jopa ylitetty hiukan. Me olemme kuitenkin tietoisia siitä, että edelleenkin on puutteita. Nuo puutteet liittyvät ennen kaikkea suojeluun rakennusten ulkopuolella, jossa voimme vain rajallisesti itse toimia, koska meillä ei ole mitään poliisi toimintavaltuuksia rakennusten ulkopuolella, ennen kaikkea Brysselissä. Meillä on todellinen ongelma, koska tähän asti Brysselin viranomaiset eivät ole olleet valmiita huomattavasti toimimaan – mikä on päinvastaista kuin tilanne Strasburgissa, jossa vaaratilanteesta ilmoittaessa saadaan asianmukaista tukea. Tämä samanlainen tilanne oli, kun oli kurdi mielenosoituksen tapaus, josta ilmoitettiin edellisenä iltana, mutta jos sadat kurdit haluavat tunkeutua rakennukseen silloin 10 tai 12 Belgiassa poli- poliisia ei voi pysäyttää heitä. Joten puhemiehistö päätti, että että mm, se käynnistää intensiivisen keskustelun Belgian hallituksen kanssa, jotta Belgia ottaa hoitaakseen oman vastuunsa suojella parlamenttia ja sen rakennuksia paremmin, luotettavammin kuin tähän asti on ollut. Me joudumme vielä pohtimaan sitä, miten meidän omat, minkälaiset ovat meidän omat turvallisuusratkaisumme, Tähän liittyy kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten paine, painoa kestäviä, painetta kestäviä meidän lukovemme ovat, mutta tässä on tietysti kaksi puolta tällä kolikolla, koska tilanteessa, jossa sadat ihmiset hyökkäävät rakennusta vastaan, jos nämä ovet eivät anna periksi, saattaa käydä niin, että on henkilöitä, jotka saavat vammoja näiden ovien edessä. Ja tässä siis on tämä toinen puoli tästä kolikosta. Mitä tulee sitten tiedotuskampanjaan? Siitä on tehty vaikutusarviointi. Me analysoimme sitä intensiivisesti. On ehkä yksi luku, joka nyt saattaisi olla kiinnostava. Mitään uutta tässä tiedotuskampanjassa olivat nämä kärkiehdokkaat. Ja nyt me tällä kertaa todella pyrimme tätä kärkiehdokkaan käsitettä tukemaan sillä, että tuimme erilaisia televisiolähetyksiä, yhteisiä keskusteluja. Ja voidaan tietysti kysyä, mitä seurauksia on ollut tällä kärkehdokas kysymyksellä. Kaikissa jäsenvaltioissa on tehty tiedusteluja, mielipiteedusteluja siitä, miksi ihmiset ovat menneet äänestämään, ja onko kärkiehdokas kysymyksellä ollut tässä suurta merkitystä. Ei ole mitenkään yllättävää, että tilanne eri jäsenvaltioissa on hyvin erilainen. Isossa Britanniassa näyttää siltä, että vain yksi prosentti niistä, joille kysymys esitettiin, piti tätä tärkeänä syynä. Kärkiehdokkaat eivät olleet edes kovin aktiivisesti Isossa Britanniassa, näin uskoakseni voidaan todeta. Sen sijaan taas Saksassa, Itävallassa ja Luxemburgissa jopa 12 prosenttia väestöstä katsoi tämän tärkeäksi ehkä ratkaisevaksi syyksi mennä äänestämään. Jos katsoo tätä tilannetta kokonaisuudessaan, voi ainakin olettaa, että noin 9 miljoonaa kansalaista, että noin 9 miljoonaa kansalaista piti tätä ratkaisemana syynä mennä äänestämään. 9 miljoonaa tietysti koko Euroopan unionissa, voidaan sanoa, että ei ole kovinkaan paljon, mutta 9 miljoonaa ei kuitenkaan ole mikään sellainen luku, josta voitaisiin olla piittaamatta. Ja kolmas kysymys, toimintien välinen yhteistyö. Uskoakseni, että et, uskoakseni etenkin yhteistyö, jota harjoitamme eh, näiden kahden komitean kanssa, jotka ovat myöskin meidän fyysisiä naapureitamme, tämä yhteistyö on läheistä, läheistä myöskin hallinnollinen yhteistyö. Tämä on minusta suuntaa antavaa. Ei tietenkään kaikkien toimijoiden tarvitse osallistua tällaiseen yhteistyöhön, mutta sen, joka osallistuu siihen, täytyy huolehtia siitä, että kaikki voivat sitten hyötyä tästä osallistumisesta. Eli ystävällisesti ja kollegiaalisesti täytyy se tuttautua toisimme, ja siksi uskoakseni olemme nyt antaneet hyvän esimerkin itse siitä, miten toimintavälistä yhteistyötä silloin, kun tehdään järkevällä tavalla, voidaan tehdä niin, että kaikki osanottajat saavat siitä lisäarvoa. Kiitos. Kiitos tästä yleiskatsauksesta. Minä olen kymmenen vuotta ollut täällä ja voin sanoa, että parlamentin jäsenet sama palvelut ovat parantuneet. Ajat, jolloin jouttiin taistelemaan kolmesta puhelimesta toimistoon, ovat menneisyyttä, joten voimme antaa todellakin tunnustusta ja olemme iloisia siitä, kun tarvitaan meidän tekemiimme ehdotuksiin esimerkiksi tulkkauksen alueella ja kieliversioiden käytön osalta täysistunnossa on ollut näin. Vuonna 2007 oli eh, mietintö tästä asiasta, jossa esittelin Alexander Stubb, Silloin me riitelimme paljon muun parlamentin kanssa, mutta voidaan nähdä, että tuosta riitelystä oli hyötyä, mikä oli ihan mukava asia. Erilaiset kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Kollega Ajala Sende roka hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin pyydän anteeksi sitä, että tulin, eh, kun esittely oli jo alkanut, kun pääsihteeri puheenvuorossa, mutta mutta nämä vastaukset näiden kysymyksiin on, sain kuulla ne. Minä haluaisin puhua asioista, joissa on tapahtunut panusta esimerkiksi nämä parlamentin väliset valtuuskunnat. Historiallisestihan tilanne on parantunut, että parlamentin jäsenten läsnäolo muilla alueilla on mahdollistanut vuoropuhelua muiden edustajien kanssa aiheessa, jotka ovat johonkin vaikeita, jotka liittyvät demokratiaan, tämä on myönteistä, mutta tämä valiokunta haluaisi tutustua tiettyisiin hankkeisiin jo näillä tietyillä alueilla – joissa käyvät parlamenttien väliset valtuuskunnat. Ja haluaisinkin kysyä teiltä, missä tilanteessa me olemme voineet nähdä, että mistä turkoisella viikolla olemme, en nyt halua tässä mitenkään sitä mitään arvostella, mutta haluaisin kysyä, onko jokin riski siitä, että, että parlamentiviset valtuuskunnat, jos niillä on jokin joitakin ongelmia, jotka liittyvät kielisiin palveluihin. Mitä tulee sitten käännöksiin? Olen yhtä mieltä siitä, että on palveluita, joita saadaan pyynnöstä, mutta haluaisin kysyä kuitenkin, että onko mahdollista laajentaa tätä mahdollisuutta saada käännöksiä pyydettäessä koskemaan kansalaisia, koska, koska me parlamentin jäsenet olemme aika ajoin tiedostuneita jostakin tarkistusta tehdä, mutta on kuitenkin kansalaisia, jotka miksi ovat kiinnostuneita jostakin teksteistä. En tämä, tietysti onko tässä suurta kustannusta, mutta voisiko olla yksi mahdollisuus katsoa sitä, että onko ulkopuolella tarvetta teksteille, jotta olisi tällaista hiukan mahdollista, että kansalaiset voisivat saada tällaisen mahdollisuuden. Mitä sitten tulee alueiden komiteaan ja talous- ja on yhtä mieltä siitä, että parlamentti on pyytänyt, että olisi enemmän yhteistyötä, jotta parantaisiin synergiaa. Haluaisin kysyä, että tässä joustavuudessa ja että on joitakin talouskomitean ja komitean jäseniä ovat hiukan huolissaan kuitenkin, sitä, että he kokevat uhkaksi sen, että he kenties katoaisivat, että pidetäänkö selvänä se, että tässä yhteistyössä parlamentti ei ole mikään vampyyri, vaan että se mitä me teemme on yhteistyötä, joka on todellista yhteistyötä, ja että nämä funktiot, joita kehitellään, että ne ovat tällaisia, joita tarvitaan. Ja mitä sitten tulee tähän vähemmän paperin käyttöön ja se, että asiakirjat ovat enemmän sähköisessä muodossa saatavilla – mutta, mutta silloin kun Alis Alpiolle sanoi, että ei ole asiakirjoja, niitä saatavilla, ja jos, mutta tämä on varmastikin <clears throat> asia, johon kai ehkä ole niin kovin tärkeä, mutta kuitenkin haluaisin onnitella siitä, että on, on myöskin nyt varapuhemies, joka käsittelee turvallisuuskysymyksiä, herättää Jani, on ottanut tehtäväkseen nämä turvallisuuskysymykset. Me tarvitsemme kuitenkin sitä, että olisi mahdollisimman pikaisesti ainakin jonkinlainen strategia, joka käsittelisi näitä ongelmia. Siis jos on parlamentin, joka on avoin, avoin kansalaisille, ajatellen kaikkia niitä sitoumuksia, joita meillä on, on tärkeää varmistaa se, että henkilöiden turvallisuus, pelkästään parlamentin jäsenten turvallisuus on kaikkien kansalaisen turvallisuus, on varmistettu, jotka tulevat tähän rakennukseen. Herra pääsihteeri. Ja herzlichen Dank. Ähm, Selmiset kiitokset. Aluksi parlamenttien väliset delegaatiot. Ensinnäkin myöskin poliittiset ryhmät ovat intensiivisesti pohtineet sitä, miten parlamentin välisten valtuuskuntien työtä voitaisiin rajoittaa suhteessa valiokuntien työhön. Eli meillä on maa, maiden erityistuntemusta näissä valtuuskunnissa ja sitten taas asiantuntemusta valiokunnissa. Miten voitaisiin tämä maiden tuntemusta ja asiantuntemusta tietyllä mielellä rajoittaa, joten tässä tulee tapahtumaan muutoksia siinä mielessä, että valtuuskunnilta kysytään, mitä ne konkreettisesti haluavat saavuttaa, mutta he ovat myöskin sitten paremmin esitellä mm, toimintaansa tuloksia mietinnöissä, jotka ovat relevantteja konkreettisessa tapauksessa. Esimerkiksi tämän vuoden budjettineuvotteluissa me totesimme, että vuoden loppuvaiheessa yhteistyössä budjettivaliokunnan kanssa, jossa puhut siitä, että piti saavuttaa 34 miljoonan euron säästöt, oli aika helppoa saada säästöjä rakennuksiin kysymyksissä, koska katsot niitä kondorainorakennus voidaan maksaa, mutta 11 miljoonaa täytyy sitten saada löydettyä käynnissä olevasta työstä. Ja yksi päätös oli, että uuden vaalikauden alussa parlamenttien väliset valtuuskunnat aluksi käynnistävät työnsä, ja sitten seuraavasta vuodesta lähtien ne voivat sitten matkustaa niin, että työ voi sitten taas olla normaalia. Sitten ehkä näistä tarkistusesityksistä. Nyt on tietysti niin, että edelleenkin jokainen tarkistusesitys, jota ei hyväksytä valikunnassa, voidaan viedä täysistunnon käsiteltäväksi. Mutta kaikkihan tietävät, että on monia tarkistuksia, joista edustajat itsekin sanovat, että ne eivät ole niin olennaisia, että niitä halutaan enää esittää uudestaan. Joten ne tarkistukset ovat osa poliittista keskustelua. Jokainen kansalainen voi ne äh, nähdä jokaisella kielellä siinä vaiheessa, kun ne viedään täysistunnon käsiteltäväksi. Joka tapauksessa tämä koskee suurta enemmistöä, mutta on totta kai sellaisia tarkistuksia, jotka eivät ole niin relevantteja, että, että edustajat, parlamentin jäsenet katsoisivat, että niitä olisi syytä ottaa esille enää uudestaan parlamentin täysistunnossa. Mitäs tulee yhteistyöhön kahden komitean kanssa? Uskoakseni yhteistyössä täytyy aina suuremman osapuolen olla erityisen yhteistyökykyinen. Ei voi olla niin, että suurimpi taso on se, joka määrää säännöt, vaan että jos halutaan yhteistyötä, silloin suurimman osapuolen täytyy erityisesti olla äh, sellainen, että huomioon toisen. Ja todellakin tässä yhteistyössä näiden komiteoiden kanssa me olemme suurin osapuolen. Meillä on erityinen vastuu siitä, että tämä yhteistyö toimii. Ja me olemme siinä onnellisessa tilanteessa, että, että äh, vara puheenjohtaja Valkar Sel, joka oli äskettäin vielä anteeksi, varapuhemies Valkar Sel, joka äskettäin oli vielä alueen komitean puheenjohtaja, on henkilö, joka tuo mukanaan tähän tarvittavan tiedon ja, ja hän pystyy viemään tätä yhteistyötä eteenpäin ja toteuttamaan ja auttaa siinä. Sen, mitä tulee turvallisuuteen? Se on ensimmäinen prioriteetti ensisijainen prioriteetti uudessa puhemiehistössä. Uusi puhemiehistö jo viime kokouksessa käsitteli intensiivisesti turvallisuuskysymyksiä. Uskon, että seuraavassakin puhemiehistön kokouksessa tämä tulee olemaan pääaiheita. Siitä huolimatta mitään ei voida tehdä aivan hetkessä. Asia pitää perinpohjaisesti ensin tutkia, mutta on tunnettua, että rakennuksen ulkopuolisella alueella, mutta myöskin tietyillä alueilla kenties rakennusten sisällä on edelleen toiminnan tarvetta. Kollega De Jong voorzitter. Ehm, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää pääsihteeriä nimenomaan yleisestä säästöpolitiikasta, jota on toteutettu niillä aloilla, kun se oli tarpeen. Mutta kuten aina sanon, meillä on paljon kysymyksiä, jotka eivät ole vielä saaneet tarkkaa vastausta kirjallisestikaan joten ylitän nyt yleisesti ottaen saada tarkempia vastauksia, erityisesti mitä tulee Lux-palkintoon. Sanotaan, että parlamentti saisi olla tehokkaampi talouskysymyksissä totta kai, mutta tässä ei sanota kuinka näitä lisäsäästöjä saataisiin aikaan. Ja sitten ravintoloiden suhteen meidän pitää suoraan sanoa, että Anteeksi, tässä suoraan sanotaan, että uudistuksia täytyy saada tulevaisuudessa aikaa, mutta ei sanota, mikä suuruusluokka näillä eri tekijöillä oikein on. Haluaisin tietää tarkemmin, mikä tilanne on. Odotanut selkeämpää vastausta. Sitten nämä parlamentin jäsenten ähm, intressi seikat olemme saaneet julkaisun, jossa on kaikki parlamentin jäsenten erilaiset intressit myöskin liitteissä. Ja Transparency International on tämän työn tehnyt meille. Se on riippumaton toimija ja ne, se on tarkastanut, mitkä parlamentin jäsenten muut toimet mahdollisesti ovat. Äh, tulemmeko tulevaisuudessa toimimaan myöskin, kuten nyt Transparency International. Sitten sivulla yhdeksän parlamentti tiedustelee tässä taulukossa mahdollisuuksia kontrolloida toimintaa. Nämä kontrollimahdollisuudet on rajatut. sen tietää, mitkä ovat sihteeristön kulut, jos kaikki nämä menot ja eri maksut kontrolloitaisiin. Meille on sanottu, että näin tullaan tekemään, mutta haluaisin tietää, mitkä kontrolli maksut tulevat olemaan. Sitten päiväraha sen osalta sanotaan, että emme tiedä tarkkaan tämän päivärahan suuruutta. No, sitä ei ole sidottu indeksiin. Sen suhteen siis olisi vielä varmastikin kerrottavaa. En voi äänestäjilleni kertoa, että saan päivärahaa päivärahaa, jota ei päivitetä. Tässä on parlamentin suosituksia ja viisi kabinetin jäsentä on saanut tärkeitä tehtäviä. Mitä tämä merkitsee sitten viimeiset ähm, sivut 12.13. Tässä puhutaan vaalikampanjasta ja minua kiinnostaisi vaikutusten arviointi niissä maissa, joissa ei ollut tällaista kärkiehdokasta. Huomaan, että niiden kohdalla äänestäjät ovat olleet vähemmän kiinnostuneita vaaleista, mutta kyseessähän ovat äh, parlamentin ulkopuoliset äh, tahot, jotka ovat viisi miljoonaa saaneet ja lopultakin äh, ihmiset äänestivät pienemmällä vilkkailulla kuin edellisissä vaaleissa. On erittäin hienoa, että olemme saaneet listan kaikista säästötoimista, mutta meidän pitäisi saada tarkempaa tietoa, jos kärkiehdokasta ei ole ollut. Ihmiset olivat vähemmän kiinnostuneita, kiinnostuneita vaaleista. Meidän pitäisi olla vaalikampanja ja meidän pitäisi keskittyä kampanjan osalta niihin ihmisiin, jotka eivät menneet äänestämään. Kiitos. Tässä oli koko, koko kysymyksiä. Ensinnäkin Lux-palkinnosta se, mitä pitäisi todeta, on, että herkkyys on olemassa, mitä tulee kustannuksiin, mutta ei ole ketään, niin kuin oikein, ei ole mitään tällaista säästö mitään erityisiä säästötoimenpiteitä. Mitä tulee näihin äh, ravintolapalveluihin, niistä meillä on strategia. Voin sanoa, mistä kysymys on näissä parannuksissa. Ensinnäkin on kysymys siitä, että meillä on eri tarjoajia talossa. Emme aina ole riippuvaisia yhdestä monopolitarjoajasta, siksi että on vain yksi keittiö talossa. Tämä on ollut tilanne tähän asti, on vain yksi keittiö. Jos on vain yksi keittiö, niin silloin kaikki ravintolat ovat itse asiassa vain tällaisia paikkoja, joista tuotetta jaetaan. Tarvitaan useita paikkoja, joissa voidaan valmistella, valmistaa ruokaa niin, että meillä on kilpailua eri tarjoajien välillä. Tätä me pyrimme edistämään. Uudessa hintapolitiikassa olemme halunneet ottaa erityisesti huomioon terveysnäkökantoja. Meillä on melkoinen tappio parlamenttina, mitä tulee näihin ruokaloihin – mutta me haluamme kuitenkin vaikuttaa siihen suuntaan, että, syödään, että voidaan syödä terveystietoisemmin, niin, että hintojen korotukset on sopeutettu sellaisiin asioihin osalta niin, että ne ovat olleet alhaisempia terveellisten, terveellisten tuotteiden osalta kuin muiden osalta, niin että on myöskin hinnan osalta tekemään terveellinen ruokailu, ravinto houkuttelevammaksi. Nämä nousut tapahtuvat sen jälkeen, kun kymmenen vuoteen ei ole ollut, yli kymmenen vuoteen ollut mitään hintojen sopeuttamista. Yli kymmenen vuoden ajan ei sopetettu hintoja, mikä merkitsee, että syntyy vajetta. Ja silloin se hyppy, joka pitäisi tehdä, on melko suuri. Joten nyt on hyvä, että me säännöllisemmin sopeutamme hintoja, mutta niin, että tämä tapahtuu pienemmin askelin. Sen sijaan, että odottaisimme kymmenen vuotta ja sitten joutuisi tekemään massiivisen hintojen sopeuttamisen niin, että saisimme tartuttua syntyneeseen vajeeseen, mutta tällä alueella on yhtyskohtainen strategia, jonka puhemiehistö on hyväksynyt ja pannaan nyt toimeen asteittain aina uusien rakennustoimien yhteydessä. Mitä tulee Transparency Internationaliin, me julkaisemme tietysti kaiken omilla verkkosivuillamme, joten tiedot ovat saatavilla myös omassa talossa – tietysti tässä on sellaisesti pohdittava sitä, onko tässäkin tarvetta jonkinlaiseen sopeuttamiseen. Jos esimerkiksi on tulokateri, joka on nollasta johonkin, se ei ole kuitenkaan idealista, oli ehkä tehtävä selvemmäksi, että on puhtaasti sellaista toiminnasta, jota tehdään pelkästään vapaasta tahdosta, on, on sellaisia edustajia, jotka ovat tehneet toimiin, joka ovat pelkästään sellaisia, että niistä maksetaan mitään palkkioita, mutta on kuitenkin laajempi kategoria, joka on väärin johtopäätöksiin. Sitten nämä light touch arrangements, käsit, joka on ollut päätösohjelmassa, ja siksi vastaukseksi olen pyrkineet olettamaan siitä, mitä light touch arrangement on olemassa tai mitä on suunniteltu – kysymyksistä suuntaviivoista, luettelot tiedosta. Siis se vaatimus, joka tuli tästä vastuupavausmietinnöstä, se ei ollut yksityiskohtainen, puhuttiin vain käyttäen termiä light touch arrangements. Ja vastausta olemme etsineet tähän on ollut meistä asianmukainen. Sitten virat. Ne ovat päätöksiä, jotka tekee parlamentin puhemiehistö. Puhemiehistö tekee nämä päätökset säännöllisin välein. Ja on nämäkin päätökset hyväksynyt suurella enemmistöllä, koska se lähti siikkeelle siitä, oli vakuuttunut siitä, että nämä olivat sopivat ö, ehdokkaat. Ja viimeinen kysymys, joka koski vaalivilkkautta. Kysymys oli vaalivilkkaudesta, äänestysvilkkaudesta. Meillä on nyt trendi kaikissa demokraattisissa vaaleissa, että keskimäärin vaalista toiseen äänestysvilkkaus alenee 2,5 prosentilla. Se ei koske pelkästään Euroopan parlamentin vaaleja, se koskee myös kansallisia vaaleja. Yleisesti ottaen äänestysvilkkaus on alentunut vaalista toiseen 2,5 prosenttia keskimäärin. Meidän, meillä tämä äänestysvilkkaus alle 0, jotakin prosenttia, eli huomattavasti vähemmän kuin yleisesti on havaittavissa. Ja nyt on merkkejä siitä, että se tarjous, että, että kansalainen voi päättää parlamentin kokoonpanosta ja se, että hän saa tietää saman aikaan siitä, kuka kenties johtaa komissiota, toimeenpanevaa tahoa, siis kun kansallisissa vaaleissakin on se, että kun voi valita yhtä, näistä, yhtä ehdokasta, niin voi saman aikaan myöskin valita sen, joka kenties johtaa eh, hallitusta. Ja tämä johtaa siihen, että kansalaiset tekevät ratkaisun. Näissä vaaleissa 9 miljoonaa suurin piirtein päätti tästä syystä äänestää ja tämä on ei mikään valtaisa luku, mutta kuitenkin se oli menestystä. Ajattelen sitä, että tällaisessa strategiassa enemmän lähdetään liikkeelle henkilöistä. Kollega Arnold. I think it is vital for us to... On elintärkeää pitää mielessä, että raha, josta tässä puhumme, on veronmaksajien rahaa. Velvollisuus on pitää kustannukset matalalla silloin, kun se on mahdollista Ensinnäkin sivulla 19 tässä kertomuksessa puhutaan AD14-viroista ja sen yläpuolella olevista 4,6 prosenttia. Ja todetaan, että tämä on matalempi kuin muissa EUn toimielimissä. AD14, kun otetaan huomioon yhteisövero, tarkoittaa sellaista summaa, jonka brittipääministeri ansaitsisi, kun huomioidaan tämä vero edustusero. Eli yksi 20 henkilöstön jäsenestä parlamentissa, joka ansaitsee enemmän kuin Ison-Britannian pääministeri. Minusta tämä on perusteellisesti väärin ja kuitenkin tämä on vähemmän kuin muissa toimielimissä. Turvallisuuskysymyksestä on sanottava, että vakuuttelut ja selitykset, jotka tässä kuulimme, eivät minusta ole riittäviä. En ole vakuuttunut. Jos syntyy vakava turvallisuusriski jatkossa, haluaisin esittää tästä kysymyksen. Kuinka paljon on voitu kustannuksissa säästää, kun turvallisuuspalvelut tuotetaan talon sisällä? No sitten toimisto avustus sivulla 9, toimistoavustus. Minähän olen uusi parlamentin jäsen ja olen hämmästänyt, että rahat vain dumpataan pankkitilille. Niin vähän on tarkastuksia, että itse joudun laskelmoimaan, laskemaan, että varmistan, että asiat hoidetaan kunnolla, että minä itse hoidan kaikki kunnolla ja voin toimia avoimesti äänestäjiäni niin kohtaan Isossa Britanniassa parhaan kykyni mukaisesti. Tällaista tarkastusta äh, ja valvontaa ei näytä olevan. Ja tämä on kuitenkin äh, perustavanlaatuinen kysymys minkä tahansa järjestelmän kannalta. Kun puhutaan äh, ohjeistuksesta jäsenille, se on toki tärkeää, mutta varmasti täytyy olla myös valvontaa ja tarkastuksia, vaikkakin puhutte tällaisesta kevyestä kosketuksesta light touch. No sitten hintoihin. Kyseessä ei välttämättä ole menoerää kustannukset, vaan puhutaan puolesta miljoonasta eurosta lähestulkoon veronmaksajien rahoja sellaisessa asiassa, jolla ei ole käytännön hyötyä. No sitten cateringistä, ruokapalveluista. Ei siellä pitäisi tappiota tehdä. Kun menen ruokalaan lounalle, niin kyllähän minun pitäisi maksaa maksaa ateriani hinta. Ei tätä voida perustella veronmaksajille. Pyytäisin teitä ottamaan nämä seikat huomioon. No, also dieser, Aus, dieser Ausschuss, Herr Kollege, hat immer... Hyvä kollega, tämä valikunta on aina puhunut eh, siitä, että kustannusten pitää olla läpeneviä, mutta myöskin siitä, että on eh, tiettyä vapautta, joka liittyy tähän eh, toimintaan, joka on parlamentin jäsenenä ja nämä kustannukset ja tuet liittyvät tähän. Ja kyllä. Niin. Aluksi ehkä tämmöinen pieni korjaus. Te sanoitte, että yksi kahdesta kymmenestä on tässä palkkaluokassa. Näin ei ole. Me puhumme noin 70 henkilöstä. Se merkitsee sitä, että meillä olisi 1400 työntekijää, mutta meillä on yli 6000 työntekijää, joten tämä suhdeluku ei nyt varmaankaan päde. Te kysyitte, mitä maksavat lisätoimet turvallisuuden alueella. Turvallisuuden alueella me olemme saaneet aikaan säästöjä uudelleen organisoinnin kautta. Ulkoinen, ulkoinen palveluntarjoaja maksoi meille enemmän kuin nyt se, että meillä on omia työntekijöitä. Me itse työllistämme jatkuvasti. Voidaan puhua säästöjen suuruista tietysti, mutta joka tapauksessa tämä ei ole mikään lisärasitteeseen, vaan – vaan veromaksajien antaa kustannusten säästöihin. Light touch arrangements ei ollut minun sanastoani, vaan se on ilmaisu, joka löytyy täysistunnon hyväksymästä mietinnöstä. Sitä minä tässä lainasin. Se oli vaatimus, joka meille osoitettiin, ja minusta niin meidän vastaus on ollut asianmukainen. Itse asiassa tästähän ei päätä hallinto, vaan poliittiset johtoelimet, tässä tapauksessa puhemiehistö. Se on vastuussa tällaista säädöksistä. Mitä tulee sitten ruokaloiden kustannuksiin? Te ehkä olette nähneet tuon taulukon. Se tappio, joka on syntynyt siinä, että kustannuksia oli hintoille korotettu, se on nyt huomattavasti pienempi ja vuonna 2013. Ja me olemme tarttumassa lisätoimiin niin, että vähennetään tätä äh, tappiota, joka syntyy ruokaloissa. Kiitos. Uh, in the report, a state... Kertomuksessa todetaan, että AD14, AD16 verkkojen osuus on 4,6 prosenttia. Yksi 20. Ja viittaus 77 on siis viittauskohtaan 77. Jos lukuuni eivät täsmää, niin voitteko selittää, mistä tämä epäsuhta johtuu minun lukujeni ja kertomuksen lukujen välillä? Se, mikä tässä nyt täytyy nähdä, on se, että kysymys on pääjohtajista ja johtajista. Pääjohtajia, johtajia, mikä on meidän luku? Ja, also hier nach... Tämän luvun mukaan seitä on 56, mutta tavallisesti viranomaiset voivat saavuttaa palkkaluokan AD14 ja tätä kautta tämä syntyy. Siksi meillä on enemmän henkilöitä, jotka ovat palkkaluokassa AD14, mutta he eivät ole johtajien tehtävissä. Ja tätä me olemme pyrkineet tässä myös selittämään. Johtajien virkojen määrä on kasvanut, mutta me olemme tietoisesti tehneet päätöksen siitä, että johtajat saavat sellaista palkkaa kuin mitä aiemmin maksettiin eh, yksikön päällikö, eli eh, he ovat yhtä hierarkia-astetta alempana. Tämä on joka meillä on ollut eh, ohjesäännössä virkamista yhdessä vuodessa 2004 lähtien olemme tehneet järjestelmällisesti näin, että jos henkilö nimitetään johtajaksi tai pääjohtajaksi, täytyy aloittaa alhaisemmassa palkkoluokassa ja sitten voi tulla ylennetyksi tai jäädä vaille ylennystä. Kollege Pieper. Pieper. Ja, herzlichen Dank. Kiitos. Aluksi olen iloinen kuullessani, että turvallisuuskysymyksissä joka tapauksessa tehdään enemmän, että toimitaan strategisemmin ja on aivan oikein, että me on, meillä on sisäistä vastuusta ja vastuuta ja lähdemme liikkeelle sisäisestä vastuunotosta. Sitten meillä on kysymys, joka koskee tietosuojaa. Joo, itseni on jo kaksi kertaa koskettanut se, että ulkopuolelta on tunkeuduttu tänne parlamenttiin. Ja olen saanut vastauksen turvallisuuspalvelta vasta sen jälkeen, kun otin yhteyttä pääsihteerin henkilökohtaisesti. Tämähän vei kaksi päivää ja toivoisin jonkaan enemmän huolehtimista, että ne tahot, jotka ovat vastuussa tietosuojasta, olisivat huolellisempia. näin, mitä edistystä on tapahtunut tekstisesti, mutta pohjimmiltaan, en halua tulla tässä valittelemaan, mutta minusta on tärkeää, että, että henkilö otetaan vakavasti parlamentin jäseniä, mikä merkitsee että voitaisiin tehdä kyllä edellisiä parannuksiakin. Sitten kysymys, joka koskee sitoutumattomia. Haluaisin tietää, minkä kriteerien mukaan ne, miten, miten siellä, minkälaisia oikeuksia heillä on henkilöstöä, miten he voivat käyttää parlamentin henkilöstöä. Sitten kommentti, joka ei ole aivan vakavasti tar- vakavaksi tarkoitettu, mutta onko todellakin niin, että parlamentin hallinto ohjaa meitä siihen, että me söisimme terveellisesti tai oikein. Että pihviä ei enää tueta, mutta jos minä ostan kasvispitsan, saan pari, enemmän tukea verovaroista. Minusta se on kyllä aika uskomatonta, se, että lähdetään tällaisia houkuttimia käyttämään. Minä itse vastaan terveestä ravinnosta, eikä parlamentin hallinto. Ja vielä viimeinen kysymys, joka ei sekään ole aivan vakavaksi tarkoitettu, mutta myös aina kokouksissa kahvia. Minkälaisen säästön, minkälainen säästö tätä kautta on syntynyt? Also die letzte Frage kann ich... Viimeisen kysymykseen vasta täsmällisemmin. Säästö siinä kuumien juomien osalta. Me olemme laskemia tehneet, mutta, mutta säästö on noin puoli miljoonaa euroa vuodessa. Ja, aber die Frage war nach der... Kysymys liittyy siis säästöihin. Puoli miljoonaa euroa on tämä säästö. Meidän piti säästää 11 miljoonaa ja silloin piti sitten koota yhteen kaikenlaista. Vettä kuitenkin on edelleen kokoussaleissa. Mitä sitten tulee tähän henkilöstöön sitoutumien osalta? Siinä on kaksi komponenttia. Ensinnäkin edustajalla Sijoittumalla edustajallakin on oikeus henkilökohtaisiin työntekijöihin. Siinä he ovat aivan tasavertaisia muiden kanssa, mitä tulee avustajiin. Toisaalta heillä ei ole mitään ryhmää. Se merkitsee sitä, että siellä heillä on vähemmän tukevia työntekijöitä. Täsmällinen jako määritään, jakoperiaate määritellään ryhmien ja liittotoimien välillä. Jokaista vaalikautta kohti on olemassa tietty avain, jonka pohjalta tämä resurssijako tapahtuu. Esimerkiksi se, että miten kieliä, mutta kieltä pitää kattaa ja niin edelleen, e, jotta he saavat myöskin tietyn henkilöstötuen sitoutumattomina, mutta se on alhaisempi kuin ryhmien henkilöstömäärä, koska samanlaista koordinointitoimintaa kun ryhmissä ei tarvita. Päätös tätä osa tämän osalla tehdään vaalikauden älyssä ryhmien ja sitoutumien kesken, ja nytkin näin on tapahtunut. Sopeuttaminen tapahtuu aina ensimmäinen tammikuuta, niin että uudet ryhmät vaalien seuraavan vuoden ensimmäisestä tammikuun ensimmäisestä lähtien saavat voimakkaammin huomiota osakseen. Kollega Gerbrandi. Ah, thank uh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Vaalikampanjan aikana täytyy sanoa, että jokainen keskustelu minun omassa maassani Alankomaissa, mutta myöskin muissa maissa jäi Euroopan parlamentin rahoituksen varjoon. Tämä teki lähestulkoon mahdollista mahdottomaksi käydä vakavaa keskustelua Euroopasta ja sisältöön liittyen. Se vaaransi vakavasti sen ainoan tarkoituksen, miksi me olemme täällä. Ja miksi näin on? Osittain Strasbourgin vuoksi se tulee esiin vähän väliä ja mm, meille parlamenttina se on vaikea asia ratkaista, mutta toisia asioita me voimme itse ratkaista yleisiin kuluihin, päivärahaan liittyen, tämän tyyppisiin asioihin liittyen. Yksi ongelma on se, että meiltä puuttuu täysin läpinäkyvyyttä. Totta kai meillä on nettisivut ja vastauksia, mutta jos tarkastellaan näitä kirjallisia vastauksia, joita olemme saaneet herra Velleltä kysymyksiimme, huomaan, että läpinäkyvyys puuttuu täysin. Esimerkiksi kappale 50 parlamentin päätöslauselmassa. Tämähän perustui minun tarkistukseen ja me kysyimme arvioita tästä jäsenten päivärahasta sen ja sen suuruudesta. Minun täytyy sanoa, että vastaus sivulla 9 on täysin riittämätön. Tämän arvioinnin tarkoitus oli se, että me saisimme syvällisen arvion aikaa siitä, mitkä laskelmat ovat tämän päivärahan suuruuden taustalla. Miksi säännöt ovat tällaiset ja miksi saa saman päivärahan, kun asuu Belgiassa eikä missään muualla? Minä kuvittelin, että alkuperäinen ajatus on se, että matkustaa jäsenmaasta Belgiaan ja joutuu maksamaan hotellikuluja ja muita kuluja, mutta jos vain asuu Brysselissä, niin saakin saman päivärahan Nykyinen järjestelmä ei ole hyvä järjestelmä, sitä pitäisi arvioida. Me olemme käyneet tätä keskustelua viimeiset viisi vuotta jo monta kertaa, mutta olen sitä mieltä, että täysistunto on kaikkein suurin mm, poliittinen voima tässä talossa, eikä työvaliokunta. Jos täysistunnossa näin vaaditaan, niin miksi puhemiehistö sitten ei näin toimi ja kuinka miksi te olette sitä mieltä, että puhemiehistö on täysistuntoa korkeampi päätöksentekijä? Voisitteko selittää, miksi eh, olette kieltäytynyt tekemästä tällaista syvällistä analyysiä, erityisesti siinä valossa, jossa minä lähdin hoitamaan asiaa. Nämä asiat nakertavat meidän poliittista työtämme, eivätkä vain sitä nakerra, nehän täysin sen tekevät tyhjäksi. Alankomaissa Euroopan parlamentin jäseniä ei vakavasti, koska meillä on näitä ongelmia ja me vo, meillä voi olla vaikka tuhansia päätöslauselmia ja lainsäädäntöä erittäin tärkeisiin asioihin liittyen, mutta jos me emme ole omaan rahoituksemme liittyen läpinäkyviä, meitä ei koskaan tulla ottamaan vakavasti. Tämä on paljon vakavampaa kuin vain muutama euro. Tämä on meidän poliittisen työmme ydintä. Ehkä voisitte vastata tähän. Kaiken ähm, Das zuständige Gremium elin, joka vastaa asioista. Viime vuosina olemme puhuneet tästä, ja se on ollut puhemiehistö, ja puhemiehistö on aina pitänyt siitä kiinni, että kysymys täytyy olla tällaisesta, ö, tällaisesta könttäsummasta, ja ne ovat mahdollisia Euroopan unionin rahoitusvarainhoitoasetuksen mukaisesti, ja niissä on se etu, että niihin liittyy pieni hallinnollinen taakka, Tähän asti tästä on pidetty kiinni. On katettu tiettyjä alueita tällaisilla könttäsummilla, myös tämä alue. Totta kai puhemies tulevaisuudessa voi muuttaa kantaansa, mutta tähän asti tämä on ollut vastuussa olevan elimen kanta, ja tästä asiasta vastuussa oleva elin on puhemiehistä. Excuse me, Chair, but this, this is... Anteeksi puheenjohtaja, mutta tämä on kaukana vastauksesta. Minä en aseta tätä eh, kiinteän summan järjestelmän kyseenalaiseksi. Minä olen samaa mieltä, mutta meidän täytyy voida selittää suurelle yleisölle, miksi meillä on sen suuruinen kiintiö kuin on. Mihin se perustuu? En minä tiedä tätä. Eikä sitä tiedä äänestäjäkään. Meidän täytyy olla läpinäkyviä. näkyviä kuten muutkin jäsenet ovat täällä maininneet, että kyseessä on veronmaksajien raha. Mutta tämmöinen menee vielä pitemmälle. Tällainen vastaus on lähestulkoon esimerkki siitä, kuinka ei pidä toimia näissä asioissa, koska tämä on järjestelmä ja koska säännöt ovat tällaiset. Ei tämä ole riittävä vastaus. Ei tämä ole jotakin, mitä minä voin Alankomaiden yleisölle kertoa keskustelussa. Minut buuattaisiin ulos lavalta ja se olisi aivan perusteltua. Meidän täytyy olla vastuullisia, meidän täytyy voida selittää, miksi meillä on tämän suuruinen päiväraha kuin on, ja meidän täytyy olla läpinäkyviä. Äh, Joka tapauksessa nyt ymmärsin paremmin, siis te ette aseta kysymykseksi sitä, että on olemassa tällainen kiinteä summa, vaan te puhutte siitä, miten sen suuruus päätetään. No se on tärkeä selvennys. Puhemiehistö kun tämä on lyöty lukkoon, menneisyydessä on lähtenyt liikkeelle siitä, että sillä täytyy kattaa tiettyjä menoja, ne täytyy voida kattaa sillä. Nämä menot ovat, on, onkin todettu, luetteloissa ne on dokumentoitu. Totta kai tällaisen kiinteän summan rooli tai olennaista sille on se, että se on kiinteä summa, jos se voi vaihdella, mutta nämä listat on julkaistu verkkosivulla, siis se, mitä mitä menoja tällä kiinteällä katetaan, mutta kiitä joka tapauksessa täsmennyksestä. Te ette siis ole tätä vastaan yleisesti ottaen, vaan te haluatte käydä keskustelua siitä, mikä on kiinteän summan tämän korvauksen suuruus. Vaan joo, joka vuoden 2013 parlamentin vastuuvapauden esittelijä. Kyllä, puheenjohtaja. Herra pääsihteeri, on hienoa, että voin olla tänään paikalla ja käsitellä parlamentin vastuuvapautta vuodelta 2012. Aivan niin kuin muistutitte puheenjohtaja, minut nimettiin esittelijäksi vastuuvapauden 2013 osalta. Minulla on suuri vastuu tehtävässäni. Yritän kantaa vastuun mahdollisimman hyvin niin, että ihan pikapuoliin järjestämme eri parlamentin pääosastojen kuulemiset. Myös entiset esittelijät ovat antaneet ymmärtää, että nyt on merkittävä hetki esittelijän työn elämässä. No sitten kun ajatellaan vastuuvapautta 2012 ja niitä kysymyksiä, jotka voivat vaikuttaa hyvin teknisiltä, mutta jotka samanaikaisesti minusta ovat kuitenkin tärkeitä. Ensimmäinen kysymys, jonka haluaisin teille esittää, on se, että vastuuvapauskäsittelyn aikana 2012 olemme havainneet, että meillä on yli 244 näitä viiveitä ja mitä toimia on toteutettu, jotta tällaisia viivästyksiä ei tapahtuisi tässä määrin 244 miljoonaa euroa. Ja toinen kysymys, jonka haluan teille esittää, liittyy COM-pääosastoon. Onko sieltä toimitettu yksityiskohtainen lista ulkoistamistoimista ja niiden kustannuksista? Tässä kyseessä ovat tietyt sitoumukset, jotka on tehty jo aiemmin. Ja kolmas kysymys, arviointi, tutkimus, riippumaton arviointi Euroopan parlamentin multimediatoiminnasta internetissä. Mitkä ovat olleet johtopäätökset, jos tämä tutkimus on tehty? Arviointitutkimus siis, joka on riippumaton ja jossa kyseessä on multimedia internetissä. Ja sitten lisäkysymys, onko analysoitu kustannushyötyjä Euroopan TVn osalta? Tästäkin esitettiin kysymys vastuuvapaus 2012 yhteydessä. Ja seuraava kysymys. Konrad Adenauer-rakennuksen laajentamiskustannukset, onko tässä noudatettu suunnitelmia, ovatko kustannukset pysyneet hallinnassa ja sitten IT-tekniikka parlamentissa, onko tehty riippumaton turvallisuusanalyysi sen jälkeen, kun oli tämä Man in the Middle-hyökkäys, joka onnistui sieppaamaan yleisen wifi-verkon ja matkapuhelinverkon välisiä yhteyksiä parlamentissa. Kiitos pääsihteeri. Herzlichen Dank. Kiitos. Huomaan, että nyt alamme jo yhteistyötä. Aluksi, mitä tulee arviointiin IT-alueella näiden välikotausten jälkeen, joita on ollut. On tehty arviointi ulkoisten asiantuntijoiden apua käyttäen – ja todeta, että erityisen ongelmallista on se, että parlamentin jäsenet tai työntekijät ovat käyttäneet, ovat käyttäneet luottamuksen asiakirjoihin sitä väylää, jota vieraat voivat käyttää, mikä on turvallista, koska vieraille tarjottu väylä on tarjottu vieraille ja työntekijöille ja parlamentin jäsenille on olemassa todella turvallinen väylä. Tässä on sekaannusta, koska monet ovat ilmoittaneet, käyttäneet itse asiassa turvallista tietopankkia käyttäen väylää, joka ei ole turvallinen. Tämä on nyt poistettu, koska ulkopuoliset pääsevät enää vain internettiin ja instituution jäsenet, parlamentin jäsenet tai työntekijät ja virkamiehet voi voivat käyttää toista väylää. Tätä on, tätä on tutkittu käyttäen ulkoisia asiantuntijoita, jotka ovat antaneet myöskin neuvoja niissä toimenpiteissä, jotka on toteutettu. Kustannuksista, jotka liittyvät Kondan Adenauer rakennukseen. Joitakin vuosia sitten meillä oli siellä ikävä yllätys ja päätimme, että emme näihin liikatarjouksia hyväksy. Tilanne on nyt se, että kilpailutuksilla, jotka ovat menty aika pitkälle. On voitu kattaa suuri osa kustannusvolyymista ja olemme jopa jääneet osittain allekin arvioidun kustannuspuitteen ja tällaisen suuren hankkeen osalta jo, me olemme varmastikin olleet poikkeuksia siinä, että me olemme voineet pitäytyä meille menetyissä kustannuspuitteissa tähän asti, mutta tähän asti olemme voineet todellakin tyytyväisiä siihen, millä tavoin me olemme voineet pitäytyä siinä kustannuspuitteissa, joka on tämä Europarl TV, sitä on arvioitu säännöllisesti. Ja meillä on hyvä tilanne siinä, että kustannukset ovat alentuneet huomattavasti, lähes puoleen. Ja samaan aikaan kuitenkin tiedämme, että tuotteihin käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Kustannukset alenevat, mutta samaan aikaan huomattavasti enemmän tartutaan näihin tuotteisiin. Ehkä edelleenkin voidaan tehdä asialla jotakin epäilemättä, mutta on selvää, että nykyaikaisessa tiedottamisessa ei voida olla käyttämättä videomateriaalia. Me voi käyttää pelkästään tekstiä ja kuvia. Me tarvitsemme myös videoaineistoa. Ja siinä mielessä tämä käsite Euroopan TV on harhaanjohtava, koska kysymys ei ole mistään televisiokanavasta, vaan mahdollisuudesta ladata videoaineistoa. Joka tapauksessa voi todeta, että tämä tulee paranemaan. Uskon myös, että siitä voisi olla vieläkin parempi todella. Ja meidän pitää nyt katsoa, miten voisimme saada aikaan optimaalisen tehokkuuden. Teidän kysymykset, selvitystä kysymme, että se on saatavilla vuoden lopulla. Sitä ei vielä ole, se oli vielä valmis, mutta olemme säännöllisesti arvioineet tätä hanketta. Mitä tulee sitten siirroista seuraavaan budjettivuoteen, se aina vaihtelee, se riippuu usein hyvin täsmällisistäkin hankkeista – kysymys on siitä, voidaanko kaikki toteuttaa joku tietyn vuoden aikana vai onko olemassa riittävää vakuutta siitä, että tietty maksu tapahtuu ja voidaan sitten tehdä suorittaa tällainen siirto, mutta ei olemassa mitään kielteistä trendiä parlamentissa tähän suuntaan. Uskoakseni se on tässä kaikkein tärkeintä. On tällaista vaihtelua, vuosittaisia tapahtumia, jotka vaihtelevat, jotka johtavat sitten myös tällaisiin siirtoihin mutta toivoisinkin, että tulemme harrastamaan hyvää yhteistyötä ensi vuonna. Kollegi Toiro, bitte. Toivoja. Kiitos puheenjohtaja. Herra pääsihteeri Velle. Kiitos vielä kerran tästä raportista, jonka täällä esitte. Minusta on tärkeää, että myös esitetään täällä saavutetut menestykset. Meillä on muitakin mahdollisuuksia keskustelussa ottaa näitä asioita esille. Me olemme tehneet kysymyksiä. Te esitte täällä, että esimerkiksi ekonomiluokan lentojen osuus on kasvanut 20 prosentista 40 prosenttiin. Tämä on yksi alue, jossa parlamentti on suuriin säästöihin siinä, että luovuttaan – mukavuudesta, mitä tulee parlamentin jäsenten matkusteluun, ja tätä kautta voidaan säästää verorahoja. Puhuitte myöskin säästöistä, on saatu palvelussa. Tässä te jo kuulitte, mitä kollega Ajala Sender puhui, kysyi valtuuskunnista, ja te vastasitte siihenkin. Minä kysyisinkin, näettekö, että on mahdollista, että saataisiin ainakaan tiettyä joustavuutta – ajatellen parlamentaaristen valtuuskuntien kokouspäiviä, jos onnistuu käyttää joustavasti tulkkauskapasiteettia niin, että ei tule lisäkustannuksia? Tämä on siis ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys on, miten te arvioitte sen, että toisessa, edes toisessa aiheessa nimittäin eh, laskutuksessa, joka koskee vierailijaryhmiä, että niin osalta päästäisiin uuteen järjestelmään. Meille budjetin valvojina – on ollut pitkään jo oka silmässä se järjestelmä, joka tähän asti on ollut käytössä. Ja haluaisin kuulla teiltä ainakin, mikä on, onko tällä valmiutta asiantuntijaryhmä tai työryhmän käyttämiseen tällä vaalikaudella tämän asian käsittelemiseksi. Aluksi tästä vierailijaryhmistä. Se on ollut hyvin intensiivinen aihe viime vaalikaudellakin puhemiehistössä. Ja puhemiehistö sai aikaan edistysaskelia asiassa, ennen kaikkea siinä, miten voidaan löytää tiettyjä kustannusryhmiä, esimerkiksi matkakustannukset ja yöpymiskustannukset. Siinä on saatu aikaan huomattavia edistysaskelia, joita täälläkin on arvostettu. Puhemiehistö viime vaalikaudella sen lisäksi piti kiinni siitä, että voi olla käteismaksuja käytännön syistä. Minusta kuitenkin tämä on kysymys, jota pitäisi vielä kerran ottaa uuden puhemiehistön käsiteltäväksi. Sen kokoonpanokin on toisenlainen, joten uusi puhemiehistö kenties vielä joutuu käsittelemään tätä kysymystä. Onko niin, että teknisen esityksen ja muiden keinojen kautta voitaisiin löytää toisenlainen vastaus tähän kysymykseen? Mitä tulee sitten valiokuntien valtuuskuntiin. Minusta pitää nyt tutkia vielä sitä, mikä on tilanne vaalikauden alussa. Kokonaisuudessaan uskoisin, että se, että on tällaisia blokkeja, on hyvä asia, koska silloin voimme käyttää kapasiteettia pitkin viikkoa. Totta kai jotkin aikajaksot ovat suositumpia kuin toiset, mutta viime vaalikauden lopulla joudut ryhtymään tietynlaisiin toimiin, jotta saatamme suojella kolminkaataneuvotteluja. Vaalikauden alussa nämä eivät välttämättä ole näin tarpeellisia, koska ei ole niin paljon kolminkaataneuvotteluja, mutta syntyykö tästä liikkumavaraa on sitten asia, jota täytyy vielä tarkastella. Vielen Dank. Kiitos. Kollega Pat antoi nyt mahdollisuuden nähdä herra Viilanin täällä, joka on budjetista ja budjetin valvonnasta vastaava varapuhemies. Tervetuloa. Minä olen nyt viimeinen puhujalistalla ja minullakin olisi vielä kysymyksiä. Tässä seurantakertomuksessa puhuttiin kaikkien liitteiden julkistamisesta, jotka liittyvät suullisiin kysymyksiin. Suulliset kysymykset, kirjalliset kysymykset komissiolle, niitä julkaistaan äh, verkkosivulla. Onko nyt äh, tehty tällainen toteuttavuusselvitys siitä, onko tämä mahdollista. Kun me nyt puhumme avoimuudesta, ennen kaikkea minulle on tärkeää se, että näiden menojen osalta me olemme avoimia ja voimme nähdä edelleen, että kirjallisten kysymysten liitteet edelleenkin saamme toimistoon lähetettyinä ja pitää erikseen pyytää näitä liitteitä, jos ne haluaa. Tämä hyvin byrokraattinen menettely, tämä on asia, jonka otan jatkuvasti esille. Sitten tämä tiedotuskampanja oli hiukan levottomuutta, ja minulla olisi kysymys, onko tämä Stanishev maksettu takaisin. Sitten eläkerahasto kysymys. vai on kasvanut 270 miljoonaan ja seuraavassa vastuuvapausmenettelyssä sitä joudutaan varmasti ole oikein ymmärtäneet, mikä on syy tähän vajeen kasvamiseen. Jatkuva kiista kysymys on se, kuka tämän maksaa ja mihin toimiin parlamentti ryhtyy tämän torjumiseksi. Tämä on klassinen kysymys, teille varmaan on vastauksia. Nähdään sitten, sitten kysymys 21. Oli epäselviä vastauksia sen osalta, onko nyt komissio, Olaf tilintarkastustuomioistuin äh, Edinburghin 22 äh, äh, Eurooppa-talon turvallisuusratkaisuja koskevat sopimukset hyväksynyt vai onko valvonta mahdollista? Miksi nämä valvonnat on toteutettu? Mikä oli ongelma, joka tähän kysymykseen liittyi? Ja, herzlichen Dank. Kiitos. Aluksi nämä liitteet. Me pyrimme tekemään tämän mahdolliseksi. En voi vielä sanoa, että näin pitkällä jo ollaan, mutta me pyrimme hallinnossa siihen, että se olisi mahdollista. Eli suhtaudumme asiaan myönteisesti. Toinen kysymys. Stanishev. Siellä annettu ennakkomaksu on vaadittu kokonaisuudessaan takaisin. Kolmas kysymys eläkerahastot, eläkerahasto on peräisin vanhoilta ajoilta, kun parlamentin jäsenet eivät täällä vielä saaneet mitään eläkeoikeuksia. Ja joillakin parlamentin jäsenillä oli ylipäätään saada mitään mahdollisuutta vaatia eläkettä. Tämä oli tällainen apuratkaisu, mutta siihen tähän eläkerahastoon ei kukaan enää voi liittyä. Kysymys on asiasta, joka on ajalta, joka on menneisyyttä. Puhemiehistö on tehnyt päätöksiä tämän osalta. Ensimmäinen puhemiehistökokoukseni, kun olin tullut pääsihteeriksi, siihen liittyy nipputoimenpiteitä, jossa korotettiin esimerkiksi liittymisikärajaa tähän eläkesäätiöön, eikä tapahtunut mitään käteismaksuja enää, eikä muutenkaan etää mitään ennakkomaksuja tästä eläkerahastosta. Vast, tästä vastina on se, että me otamme vastuun niistä velvoitteista, joihin toimio, toimieläin on sitoutunut suhteessa, suhteessa eläkeläisiin. Ei voi olla niin, että jo, kukaan jää ongelmallisen tilanteeseen eläkkeelle siirtyessä. Tämä on, on sitten vuonna 2009. Tätä vastaan on, on nyt tehty valituksia, mutta kaikki nämä valitukset on käsitelty tuomioistuimessa, ne on kaikki hylätty. Se merkitsi sitä, että puhemiesten päätös, Euroopan puhemiesten päätös ensimmäistä huhtikuuta 2009, toisaalta se, että on rajoituksia siinä, mitä suorituksia tapahtuu, ja toisaalta sitten todetaan, että jokaisen pitää kuitenkin voida saada pieni eläke. Tämä päätös on tutkittu ja vahvistettu, joten viime kädessä on onelmassa toimielimen velvoite, toimielimen velvoite tiettyyn suoritukseen. Die letzte... Viimeinen kysymys. Siihen vastaisin mieluummin kirjallisesti. Vielen Dank. Kiitos. Kuten aina, tämä oli valaisevaa ja hyvin tärkeää keskustelua. Huomaamme, että tässä parlamentissa tapahtuu paljon ja uskoakseni toimenpiteet, jotka te pääsihteerinä ensimmäisessä ja toisessa ne toteutitte, se on jo itse asiassa kattanut sen palkan, jonka koskaan täältä tulette saamaan. Siinä mielessä tämä keskustelu oli mielenkiintoista. Kiitos siitä, kiitos siitä ajasta, jonka löysitte meitä varten ja kiitos myös kollegoille äh, siitä, että osallistutte tähän keskusteluun. Tapaamme äh, vastuuvausmenettelyn puitteissa vuoden 2013 osalta ja me tapaamme myöskin huomenna aamulla. Kiitos siitä, että toitte paikka Ines vielä kerran. Si, eh, sola... Pelkästään haluaisin kiittää puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa pääsihteeriä siitä, että me tarvitsemme tietoa raporttia johtajista. Ne ovat tietenkin jäsenten saatavilla. Me tietää tämän, koska Meillä on hyvin rajallisesti mahdollisuuksia. Me haluamme mahdollisimman pikaisesti tietää eh, raportit eh, johtajista. Äh, ne ovat huomenna saatavilla.